Okay, colleagues. Kollegat. Can I bring the meeting to order? The next item on the agenda. Seuraava kohta on esi- kohtaistuslistalla on puheenjohtajan tiedonannot, jota ei ole, joten kiirehditään eteenpäin. Ja ensimmäinen äänestys. uus, uusien 2020 hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttaminen uusien kevyyden kuljetusajoneuvojen tapauksessa ensin henkilöautot ja sitten kuljetusajoneuvot. Kortit sisälle. Come on, Joe, get your card in. and can you press a button, Joe? Any button? This is just a test. Can you press a button? Okay, has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Lopetetaan tämä äänestys. Kaik- pysyvät kiintiössä, joten aloitetaan. Jarmo Lichtenberg. Äh, Myönnetään, että useimmiten isot ryhmät yrittävät sitä kiertää. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52, 3, 4, 34, 35, 36 yhdessä lipussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 70 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 ja 4 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemänkymmentäyhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja viisi yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta puolesta 19 vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 38 äänestys alkaa. Has everybody voted? EPP e has one too many. Thank you. EPPllä on yksi liikaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 40 puolesta 28 vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? EPPllä yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. 37 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjää. Hyväksytty. Go on to the... No niin, sitten seuraavaksi pakettiautoihin. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Niin, siinä oli maito, Tauko 33 muutosesitys seuraavaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34, 21 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme tämän koneelta. Äänestys alkaa 34 ja 21. Nyt taas sitten demareilla on yksi liikaa. Hyvä. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24 puolestaan 17 vastaan. Hyväksytty. Kolmekymmentä seitsemän yhdeksän puolesta, äh, puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme senkin, taisi tulla hylätyksi, mutta Tarkistamme äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Nyt taas EPP-läisiä liikaa yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli 21-21. Hylätty siis. Hyvä, että pidän silmällä näitä pääryhmiä täällä. 36 vuodesta vastaan tyhjiä, hylätty. Sitten äh, tarkistamme tuonkin vielä 36 koneella siis äänestys päättyy. Samat numerot, 21, 21. Hylätty. 40 sitten puolesta vastaan tyhjää. Tarvi, tarkistamme senkin. Numero 40 äänestys alkaa. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Hyväksytty 24.18. Ja koska se on hyväksytty. Sitten esittelijältä on suullinen muutosesitys, jonka tässä lukaisen. Kohdassa yksi määrättyjen kertointen, kertoimen äh, mukaisesti sitten lisätään tätä äh, hiilidioksidipäästörajaa. Toivon, että kaikki, paitsi minä, ymmärtävät, mitä tässä tarkoitetaan. Haluatko selit- esittelijä selostaa lyhyesti, mistä tässä oikein on kysymys? Esittelijä, olkaa hyvä. Es que la, la enmienda que acabamos de aprobar hace referencia... Kiitos. Tämä tarkistus viittaa näihin superluottoihin. Jos me haluamme olla johdonmukaisia autojen tarkistusten kanssa, niin silloin meillä on näitä superbonuksia, mutta vain koskien näitä päästöjä. Ja kun on kysymys hyötyajoneuvoista, niin minusta jo, johdonmukaista olisi viitata 2,5 milligramman rajaan. Okay. So this is an addition. Hyvä näin. Tässä, tämä on siis lisäys <clears throat> numeroon 40. Siis tämä on täydennys tuohon äskeiseen, mikä juuri hyväksyttiin puolesta. Ja, ja siis ensinnäkin, vastustaako joku koko äh, tätä käsittelyä? Joo. Me äh, voimme äänestää siihen, mutta ei, äänestää siitä, mutta EPP ei äänestä tämän puolesta. No, I understand that. Ymmärrän sen kyllä, mutta sitten ei ole vastaan sitä, että sitä käsitellään aloittaa tässä vaiheessa. Hyvä näin. No, no niin, tämä suullinen muutosetys tähän vielä tar- lisäyksenä. Puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme nyt sen joka tapauksessa. Äänestys alkaa. TPP-läisiä e taas yksi liikaa. Kiitos. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 16 puolesta 25 vastaan yksi tyhjä. Hylätty siis. Ja nyt numero 6 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 42. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 13.27 ääni hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 51 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 56 puolesta vastaan tyhjiä. hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä. hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestä alkaa 16. Carried. Everybody voted. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 33, 9, 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistamme numeron 27. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänes? Äänestys päättyy. Hylätty. 15.25 ääniä. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt vielä kansanpuolueelaiset yksi liikaa. Ja nyt sitten yksi SND-läinen yrittää. Nyt äänet ovat tasaan. Hyväksytty 36 puolesta 5 vastaan. E, on toivotukset esittelen molemmista lausunnoista. Next item on the agenda. Seuraavaksi esityslistalta löytyy kolmikantakokouksia koskeva selonteko edustaja Tikaolla on muita, muuta menoa. Ala, mm, aloitamme ensin. Takografi, Silvia, ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Viime keskiviikkona 20. maaliskuuta meillä oli toinen trilogi tapaaminen Aiheena oli siis digitaaliset ajopiirturit. Tapasimme mm, Irlannin puheenjohtajakauden edustajat ja pääsimme paljon eteenpäin. Oikeus puitteistoa selkeytettiin entisestään ja todennäköistä on, että saamme aikaan sopimuksen parlamentti on onnistunut parantamaan mones, monella tavalla komission alkuperäistä tekstiä. Ennen kuin äh, käsittelen yksityiskohtia, niin haluaisin vielä kiittää sydämestäni sihteeristöä tästä suuresta tuesta, jota me olemme koko ajan saaneet. Ja luonnollisesti kiitän myös varjoesittelijöitä ja ryhmien työntekijöitä. Me olemme parantaneet tätä ehdotusta. Olemme kyenneet parantamaan monia komission alkuperäisiä ehdotuksia ja myös selkeyttämään niitä. Esimerkiksi tietosuojien kohdalla, henkilötietojen suojelun kohdalla ja myös suhteessa digitaalisen ajupiirteen sektorin uusiin mahdollisiin toimialoihin, käytäntöaloihin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi, tai se voi esimerkiksi ilmoittaa ongelmista ja se, se kirjaa muistiin kaiken, mitä tapahtuu. Ja sitten tähän lainsäädäntöön on kirjattu myös uusi artikkeli, artikla, liittyen parlamentin vaatimuksiin jo ensimmäisessä käsittelyssä. Eli tässä ajo, tämän ajopiirturin kohdalla pitäisi saada aikaan todellista avointa kilpailua digitaalisten ajopiirtureiden markkinoille saattamisessa. myös äh, kaikkea, mitä tulee näihin materiaaleihin, niin sitä on parannettu ja laajennettu, samoin myös valvontamahdollisuuksia ja valvontaelin on myös mainittu. Ja samanaikaisesti meillä on myös äh, nyt säännöt äh, sosiaalilainsäädännöstä – Samoin myös eh, uudet eh, nyt säädellään myös eh, sekä vanhoja että uusia laitteita. Trilogissa parlamentti todellakin ponnisteli, jotta pääsisimme eteenpäin sosiaalilainsäädännön alalla – Ja se oli aika hankalaa, koska puheenjohtajamaa oli alusta, suhtautui jo hyvin äh, kielteisesti ylipäätään siihen, että edes neuvotellaan näistä sosiaalisäännöistä. Ja de facto niin komissio vast, tutkitusti alun perin kaikkia parlamentin tarkistuksia tällä alalla, mutta me onnistuimme kuitenkin äh, kääntämään hieman komission päätä. Me onnistuimme saamaan selvityks, tai komission lupaamaan vuoden 2006 asetuksen tarkistamista. Ja ottaen huomioon sen, että neuvottelut olivat eh, raskaat ja eh, koska me emme halunneet, että tämä kokonaan menee, joutuu umpikujaan, niin minä esittelijänä sitten pyrin siihen, että huolehditaan tiettyistä poikkeuksista liittyen digitaaliseen ajopiirturiin – Ja myös siinä vaiheessa, kun on kysymys sekä hyötyajoneuvoista että muista ajoneuvoista. Ja tämä 100 kilometrin säde yrityksen ympärillä. Siitä puhuttiin myös tässä trilogissa. Ja aito mahdollisuus oli sitten tässä lopputekstissä ottaa tämä parlamentin eh, huomio näistä ajoneuvoista, jotka eivät ole ammatillisessa käytössä. Ja se on nyt otettu mukaan tähän eurooppalaiseen poikkeus, eh, näihin poikkeuksiin. Toinen tärkeä poliittinen asia oli se, että jäsenvaltiot jäsenvaltioiden täytyy varustaa valvontaviranomaiset tarvittavilla laitteistolla niin, että valvontaa voidaan tehdä myös pitkällä, pitkältä etäisyydeltä niin, että liikennettä ei tarvitse pysäyttää. Tässä neuvosto vastusti näiden toimenpiteiden käyttöönottoa, koska he olivat sitä mieltä, että tämä, tällaiset laitteistot olisivat liian kalliita. Minä sanoin silloin, että selvä, on talouskriisi, mutta kysymys ei ole vain jäsenvaltiosta, vaan koko liikenneteollisuudesta. Ja, ja sen vuoksi puheenjohtajavaltiot olivat sitä mieltä, että on väärin vaatia näiden yritysten sijoittavan uusiin laitteisiin suuria rahoja, mikäli jäsenvaltiot eivät lähde siihen mukaan jotta voitaisiin myös välttää ruuhkia ja turhia pysäytyksiä liikenteessä. Oli ja on yhä vielä vaikea löytää ratkaisua delegoiduista säädöksistä ja muista vastaavista säädöksistä. Alusta alkaen oli ihan selvää, että delegoituja säädöstä näille teknisille erikoisuuksille ei tule. Minun tavoitteeni oli siis äh, se, että me saisimme aikaiseksi tekstin, joka on oikeudellinen, joka vastaa unionin tavoitteita ja joka varmistaa myös parlamentin oikeudet. Kaikkien kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt työstävät tätä nyt niin, että mahdollisimman monet asiat ovat mukana tässä perusasetuksessa, joka on hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä aikaisemmin. Seuraava trilogi on 6. huhtikuuta. Ja tässä kol- seuraavassa trilogissa tullaan puhumaan kahdesta muusta asiasta jo. Esimerkiksi se, että tämä piirturi ei automaattisesti sulkeudu, kun moottori pysäytetään. Ja toinen liittyy kuljettajiin – liittyy kuljettajiin kolmansissa maissa. Tämä on hankala tekninen kysymys, joka on vielä selvitettävä. Ja jos, par, jos, jos neuvosto nyt hyväksyy parlamentin lähtökohdat muissa asioissa, niin silloin parlamentti voi hyväksyä sen, että näissä laitteissa tulee minimistandardit ja että Euroopan tasolla ammattikuljettajille ei anneta poikkeusta jos eh, tai siis tulee poikkeus tulee, jos he ajavat pienillä eh, hyötyajoneuvoilla sadan kilometrin säteellä tästä yrityksestä. Kiitän vielä kerran varjoesittelijöitä ja kaikkia ryhmiä ja neuvottelijoita. Kiitos. Okay, colleagues, can I just remind you, if anybody any... Kiitoksia, kollegat. Ei, kysymyksiä voi esittää, mutta emme, keskusteluun emme enää ö, ajaudu. Jos joku alkaa kuulostaa siltä, että aloittaa debatin, niin minä pistän puheen poikki, mutta jos on jotain kysyttävää tai muuta kommentointeja, niin Lichtenberger, Lichtenberger ensin, ole hyvä. Niin, Toki minä haluaisin nimenomaan näistä neuvotteluista puhua. Tässä pitää kyllä leijonan tavallin kynsin hampain pitää kiinni tästä parlamentin kannasta. Jos ajatellaan neuvoston kantaa tähän kysymykseen, niin se, se, paitsi skandaalin, mä olen, sillä on nimittäin kaksi strategiaa Siinä on sellainen asetus, jossa on eh, niin paljon aukkoja, ei sitä ole käytännössä mitään merkitystä. Tai sitten vastaavasti sitten toisaalta sitten meillä on sellainen ää, ajo, digitaalinen ajopiirturi, jota ei sitten enää voida mitenkään enää säädellä. Tämä on ihan järkyttävää, että täytyy myöskin sitten miettiä sitä, että mikä, mikä on tämän elinkeinon harjoittajan tilanne, että täytyisi jotain asiantuntemusta siinäkin olla. Ja minun mielestä, että tällä, äh, tässä täytyy to, todellakin yhtä terävästi ää, ää, mainita, ottaa esille. Tämähän on ihan painostusta neuvoston taholta. Sitten Berker. Kaksi kysymystä. En nyt kuullut ihan tarkkaan, mitä nämä, mitkä nämä poikkeussäännöt oikein tulevat olemaan. Eli niin, niin siis ensimmäinen on tämä poikkeus näihin niin kutsuttuihin käsityöläisasetukseen, eli tässä voidaan mennä siihen suuntaan, tämä 100 kilometriä. Ja toinen on tämä poikkeus, joka liittyy liittyy artiklaan 13, jossa me teimme täällä valiokunnassa päätöksen, että poikkeuksena olisi myös rakennusmateriaalien äh, sekä toimittaminen että hakeminen. Tästä minä en kuullut mitään. Ja myös siitä, että mikä tämän kattavuus on 3,5 tonnia 2,8 tonnin sijaan mikä tässä on neuvottelutilanne? Well, before the rapporteur answers, I don't want the rapporteur No, en halua, että esittelijä vastaa äh, tällä äh, julkisella foorumilla meidän, äh, koskee meidän neuvotteluasemaamme ja siihen hihoissamme, vaan ja haluaisin muistuttaa esittelijä, esittelijä mikä lienee tarpeetonta, tästä ää, parlamentin kannasta liittyen näihin poikkeuksiin Nämä ovat ne poikkeukset, joita, joista on sitten neu, neu, neuvoteltava. Ferber, on teillä nyt kysymys varmasti? Niin hyväksyn, että te sanotte, että tästä strategiasta ei voida puhua, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista kuulla aikataulusta, koska mikin äh, asia tulee käsittelyyn, niin että me voimme sitten äh, tukea esittelijää tulevina viikkoina the next trialogue, not a very difficult question to ask. Eh, seuraava kolmikanta neuvottelu, helppo kysymys. Se oli se, seuraava se on huhtikuun kuu, kymmenes. Sitten tämä eh, Lichterbergin kysymykseen vielä, tämä tietysti nyt Koreperin käsissä. Ja tiedetään kyllä tämä kulissien takainen peli, mitä siellä pelataan, se on ihan tuttua tohinaa. Birker, pankaapa mikrofonin pois sieltä. Mutta äh, vaikka teitä onkin kaunis katsella, mutta saamme teitä sitten katsella koko loppupäivän, jos sitä mikkiä malta sulkea. Niin, Tiko. Am subliniat în uh, prezentarea mea faptul că uh, și comisia... Minun puheenvuorossani kävi varmasti ilmi, että komissio vastusti parlamentin tarkistuksia liittyen sosiaalilainsäädäntöön. Ja mitä tulee tähän äh, rakennustarvikeliikenteeseen, eh, esimerkiksi tiilien suhteen, niin tätä komissio vastusti, että sitä kohdeltaisiin eh, toisella tavalla kuin esimerkiksi eh, postinkuljetuksia tai muuta. Eli komissio vastusti kaikkia parlamentin tarkistuksia. Ja tämä 2,8 3,5 tonnin sijaan Ainoa poikkeus, jonka me nyt tässä yritämme pelastaa, jota minä pidän edellytyksenä koko sopimuksen hyväksymisellä, on se, että artiklassa kolme otetaan mukaan Euroopan laajuisesti tämä 100 kilometriä ja alle 7,5 tonnin lastit, kuormat ei-ammattikuljettajille, että nämä jätetään ulkopuolelle. Tämä on todella tärkeää. Tämä on tärkeää, koska kysymys on hyvin pienistä ei-ammattikuljettajista ja me todellakin taistelemme tämän poikkeuksen saamiseksi. Se on aina, jota komissio ei nyt sataprosenttisesti vastustanut ja meillä on vuoropuhelu käynnissä ja toivomme, että kykenemme vakuuttamaan komission. Toivottavasti käsittelin tämän tästä. Kuten sanottu, kiitos. Huhtikuun 10. on seuraava kolme kolmikanta neuvottelupäivä. Mä olen siellä itse paikalla ää, tuolla siinä ää, esittelijän tuntumassa. Se on joskus hyväksi neuvottelutilanteella, jos siellä havisee puheenjohtaja kulisseissa. Siitä riippumatta saadaanko sopua tai ei, niin sitten raportoimme teille aikanaan seuraavassa kokouksessa. Tästäkö vielä vai? Ja, da jetzt andere auch teilweise Kommentare abgegeben haben niin koska muutkin ovat vielä kommentoineet, että minä haluaisin, että kaikki kertovat myös se, mikä tilanne on esimerkiksi omissa hallituksissa, niin että siihen voitaisiin puuttua, jotta voimme saavuttaa jotakin. Yeah, well, this might come as a complete shock. Tämä saattaa tulla ihan järkytyksenä sinulle, mutta se se, tämä Forsterilla on enemmän tuossa vaikutusvaltaa tähän asiaan sitten taas vastaavasti kuin minulla. Ja on niistä nyt puhumattakaan. Sitten, ten, te, sitten maaliskuulta toinen kolmikanta. En, Itse, tässä, tässä ei ole mitään mitään syytä siihen, miksi kyllä mä aion tässä välissä heillä. Kyllä ihan kavereita vielä ovat. Eh, Mr. German. Eh. Kyllä vaan puheenjohtaja. Meillä on hyvä ilmapiiri ja erittäin tuottoisat neuvottelut. tekniset palvelut olivat tehneet erittäin hyvää pohjatyötä. Ensimmäisissä kolmikantakeskusteluissa olimme päättäneet, että kollegat ja avustajat työskentelisivät yhdessä luodakseen parempaa pohjaa kolmikantakeskustelulle, ja juuri näin kävi. Trilogin puitteissa me keskustelimme kolmesta perustavasta ohjeistoon piirteistä johdanto ja kohdasta neljä, joka käsitteli käytäviä ja koordinaattoreita, ja luvusta yksi, joka kattaa perustavat määritelmät, joita asiakirjassa käytetään. Niiden merkitys on ratkaiseva asiakirjan tasapainon ja loogisuuden kannalta. Yleinen johtopäätös trilogista on, että neuvosto toimii rakentavassa hengessä. Voisin puhua vähän suorempaakin. Mitä lukuun neljä tulee, joka käsittelee käytäviä ja koordinaattoreita. Ja mitä yksityiskohtiin tulee, niin neuvosto on tehnyt aika paljon töitä koordinoidakseen kantaansa parlamentin kanssa. Etäisyyttä on yhä, mutta meidän täytyy todeta, että neuvostolla on hyvää tahtoa kuroa kuilua umpeen, joka tällä, kuilua, joka tällä hetkellä vallitsee kahden toimielimen välillä. Toinen myönteinen piirre on, että neuvosto on hyväksynyt täytäntöönpanoasetukset, jotka joka oli sekä meille että komissiolle aika iloinen yllätys. Tämä on myönteistä. Tämä liittyy siis täytäntöpän asetukseen ja kappaleeseen neljä. Ja parlamentti on koplannut nämä kaksi asiaa. Me haluamme lisää joustavuutta kahdessa asiassa, jotka ovat erittäin tärkeitä parlamentille – Ensimmäinen koskee jäsenvaltioiden maksusitoumuksia, eli kohta 1.4 asiakirjassa rahoitusvaraus, jossa lisää joustavuutta, eli vähemmän sitoumuksia halutaan rahoituksen suhteen. Ja toinen alue, jolla halutaan lisää joustavuutta parlamentilta – koskee ajoitusta, eli 2030-2050 päivämääriä. Neuvoston mielestä ajatellen yleisiä taloudellisia oloja ja rahoitusta, tarvitaan enemmän joustavuutta. Tässä ovat nämä kysymykset. Meillä on neuvottelumandaattimme, meiltä pyydetään lisää joustavuutta. Me emme sitoutuneet mihinkään me emme omaksuneet neuvoston linjaa. 2030 takaraja ydinverkostolla, 2013 takaraja, se on sellainen, jossa, jos emme neuvottele 2015 takaraja, pitäisi myös parlamentin mielestä pysyä sellaisena. Meillä on takaraja kaukana tulevaisuudessa ja haluavat joustavuutta. Me odotamme, miten neuvottelut etenevät asiakirjan muiden tärkeiden kohtien, eli lukuja kaksi ja kolme suhteen liittyen teknisiin vaatimuksiin ja muihin vaatimuksiin. Johdannan lopuksi sanoisin, että tämä perusjohtopäätös on, että ilmapiiri on myönteinen – neuvosto on tulossa parlamenttia vastaan koko joukossa tärkeitä kysymyksiä, mutta he puolestaan kytkevät tämä, tämän siihen kysymykseen, että me osoittaisimme joustavuutta asioissa, jotka parlamentin mielestä ovat ratkaisevan tärkeitä, ja me neuvottelemme katkeraan loppuun asti neuvottelumandaattimme puitteissa. Onko lisättävää? Niin, kiitos puheenjohtaja, kollegat. <clears throat> Minä pariin yksityiskohtaa vielä, jotta tiedätte vähän, mistä on puhe. Tässä viitattiin jo äh, neljään, neljänteen lukuun, siis näistä tähän käytävään rakenteeseen sinällään. Se on itse asiassa tämän, tämän yhteisen lainsäädäntöpaketin ydinaluetta se. Siinä on koko joukko myönteisiä seikkoja tullut esille kolmikannassa, josta pääsimme yksimielisyyteen. Toki ero ero, erimielisyyksiäkin on, mitkä sitten nimenomaan keskittyvät tähän neljänteen lukuun parlamentin neuvottelu, neuvotteluvaltuuksineen pitää hyvin tiukasti kiinni tässä käytävää rakenteesta ja niistä eri foorumeista. Käytävä koordinaattorilla pitää olla selkeät nuotit, minkä, minkä mukaan edetä. Kaikki, kaikki, kaikki käytävät myöskin merten valtatiet ja sitten tämä Toinen erittäin tärkeä on liittävä kyt, kytkös sitten paikalliseen ja alueelliseen infrastruktuuriverkostoon. Siinä nyt vielä neuvostolla on kottelemista, mutta eiköhän se seuraavassa kolmikannassa siitä etene. Näistä kaikista kolmesta seikasta on, kohdassa on, on edetty ensi, ensimmäisessä istunnossa viime viikolla otettiin, että on eroavaisuuksia siitä, siinä, e, e, että millä, millä tavalla tällainen ää, ää, käytävä foorumi kehitettäisiin ja siitä meillä on tällainen pieni seminaari pidetty sen ympärille, jossa mietittiin, että se meillä on, on tällainen hyvin vakaa rakainen sitten, joka toimii sitten hyvin johdonmukaisesti sitten koordinaattorin johdolla, mitä tähän koordinaattorin rooliin tulee, sillä täytyy vielä selventää tämän koordinaattorin tehtäviä ja katsoa sitä RTMSllä ja meidän valta teille hankkia tai nimetä uudet erityiskoordinaattorit ja nämä sitten kytkennät sitten vielä alueellisella paikallisella tasolla on askel oikeaan suuntaan mutta tässä on kyllä vielä tehostamistarvetta sitten seuraavassa, seuraavassa neuvottelussa Connection Europe-fasiliteetin osalta. Siinä on kysymys, tämä, että, että saadaan linja yhteiseen, yhteiselle linjaan tämä, nämä rautatieverkost käytävät sitten tämän ydinkäytäväverkoston kanssa. Tässä olemme pyrkineet riittävän joustavan ratkaisuun. Ennenkin, ensin luoda tällainen kaksoisrakenne ja siitä alkaa sitten purkaa pikkuhiljaa. Tässä, tästä tulee olemaan kysymys seuraavassa kolmikannassa. Mitä ykköslukuun tulee, muutama sana siitäkin. Siinä on muutama painopiste artiklassa yksi ne, ne, neljässä kohdassa. Voin että hyvin kuvitella, että että neuvosto pyrkii kaikissa, kaiken käyttävissä olevin ke, Ähm, keinoin sitä välttämään, mutta se ei ole sitten tietysti meidän kantamme mukaista. Meillä on tässä oma kantamme, että pidämme, että mitään tällaisia että äh, rahoitusrajoituksia sitten tehdä. Ja sitten kaksi, kaksi, pitää sitten myöskin 2000 30-50 äh, takarajoista pitää kiinni tästä ajatellaan, että kun tässä on näin pitkä aika, ää, ähm, äh, aika jänne vuoteen 2050, toki se edellyttää sitten tiettyä joustoakin, mutta parlamentin kanta tältä osin on kuitenkin aika tiukka, että rahoitus on löydettävä. Mitä sitten tulee vielä näihin äh, ykköskohdan, ykkösluvun määritelmiin, on tärkeää, että me myöskin määrittelemme tämän eurooppalaisen lisäarvon sillä tavalla, että, että neuvosto ja parlamentti tarkoittavat tällä määritelmällä samaa asiaa tai ymmärtävät. Siinä muutama seikka niistä pääkohdista, mistä sitten ensi kerralla tulee olemaan puhe. Mutta kuten, kuten, sanot, kuten sanottu, edistystä on, on saavutettu ja myöskin neuvosto on tällaisen sosioekonomisen vaikutusten arvioinninkin valmis toteuttamaan, kuten mekin perään kuulutimme. Ja nyt vielä Äh, kaiken kukkuraksi vaikuttaa siltä, että olemme onnistuneet parlamenttina yhteistyössä äh, äh, neuvoston kanssa saada luokittelua tässä tällaisen kohesiotavoitteet ja tehokkuustavoitteet sopimaan. Se on aika tärkeä seikka ollut ja seuraavalla viikolla sitten pidämme huolta myöskin siitä, että näillä, näiden määritelmien kautta saavutamme yhteisen äh, pohjan tämän Connecting Europe-välineen osalta. Äh, äh, ja uskoakseni näin, näin käynee ainakin, koska neuvostolla ja, ja komissiolla näkyy olevan ainakin tätä tahtoa nyt tämän asian ratkaisemiseksi. Tämä nyt sitten vain tiedoksi seuraavaksi seuraavaa kolmikantaa varaa varten 25. päivä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, että, että tässä ei nyt käydä valtavaa keskustelua, tässä vaan kuullaan tapahtuneesta ja on myöskin sellaisia asioita, joista ei ole syytäkään julkisesti kertoa ennen, kuin äh, mm, tilanne on edennyt pidemmälle. Kuten meidän täytyy tehdä tämän 17, 70 säännön mukaisesti, eli että tällaista takaisin raportointia tapahtuu ja palautetta saadaan. Tänään meillä on tähän aikaa, mutta sitten kun edetään rautatiepakettiin ja muihin tällaisiin asia esityslistan polttaviin kysymyksiin meillä ei varmaankaan jää aikaa, että esittelijät tällä tavalla vuolasti selottavat kolmikannan eten, etenemistä. Että Birkkerillä varmaan on kysymys ja sinulla on siinä kysymys. Ole hyvä, Ines. Presidente, si. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin esittää kysymyksen, joka koskee asiaa, joka on jo tullut esille. Meidän esittelijämme raportti rauhoittaa mieltäne. Komissio haluaa joustavuutta jäsenvaltioiden rahoitukseen. Me tietysti olemme sitä mieltä. Tässä harjoituksessa tämä on juuri tämä uusi piirre. Ei tarvita jaosta vuotta aikataulun tai suhteen. Me olemme käy, pyr- pyrimme infrastruktuurin ongelmiin tarttumaan ja jos liikaa joustavuutta tarjoamme, jäämme siihen, missä jo olemme, eikä mitään jäisi käteen. Eikä harjoituksista olisi tullut mitään tuloksia. Kysymykseni on, ja tämä kysymys koskee komissiota, haluaako komissio yhdenmukaistaa linja tämän rahtikäytävän kanssa. Sehän on hyväksytty. Eli olemassa olevat asetukset ja nykyasetuksen puheen olevan asetuksen pyritäänkö tässä nyt muuttamaan ratiliikenteen käytäviä muilla tavoin, esimerkiksi infrastruktuurin osalta ja rahoituksen osalta. Jos oikein ymmärsin tämä Tallinna, Venetsia, Ankoinan kautta ja ei ja, ja sitten Varsava Rotterdam yhteys puheenjohtaja kysyi, onko kysymyksiä. Puhuja sanoi, että hänellä on juuri tulossa kysymyksiä. No esittäkääpä sanoa kysymys. Me tiedämme, mitä, mikä ne neuvottelukanta on. Se on parlamentin ensimmäinen käsittely. Tämä kertomus meille kertoo, miten neuvottelut ovat alkaneet ensimmäisessä kolmikantakeskustelussa. keskustelussa Ja kysymykset liittyvät siihen, mitä on sanottu. Ei mitään tähän Baltian tiehen liittyviä kysymyksiä tai jotain muuta käytäviä. Tämä on jo tehty. Pyydän. Kysymyksiä, kyllä. Kysymyksiä. Puheenjohtaja. Minä olen esittämässä kysymystä liittyen komission ehdotuksiin koskien kuljetusverkkoja. No, tämä on kysymykseni kollegoille. Haluaisin tietää, onko tästä ollut puhetta? Tämä olisi uutta. Komissio on nyt vetämässä uusia linjoja. En minä halua esit- avata keskustelua uudelleen. Minä esitän kysymystä, se on selvää. Komissio on puhunut myös 38 jokisatamasta. Tämä Saksan ehdotus. Puhutaanko näistä 3800 jokisatamasta? Me tarvitsemme listaa. Kuka, mitä, mistä puhutaan? Haluan tietää, jos näyttämässä on muutoksia. Se on tärkeää. Se kannan kannalta. Siksi katson nyt vain sitä kysymyksiä. Ei kukaan ole ehdottanut mitään muutoksia. Pähkää. Zwei konkrete Fragen. Kiitos. Kaksi konkreettista kysymystä. Koordinaattorit puhuivat siitä, että tämä ydinverkko on hyväksytty. Kollega Ertug oli kuitenkin sitä mieltä, että tässä on tiettyjä eroja. Konkreettinen kysymys. Onko hyväksytty, että on kymmenen ydinverkko käytävää? Ja toinen liittyy koordinaattoreihin jotka hyväksytään, mutta kysymys kuuluu, onko tämä valvontavälineistö myös hyväksytty, siis meidän ehdottamamme. Ja ovatko ne johtopäätökset, joita me teimme, onko ne myös hyväksytty? Mikä on tilanne komission puolella? Mr. Grosch. Einfache Frage, Herr Vorsitzender. Wir haben... Äh, Yksinkertainen kysymys vielä. Meillähän on tässä olemme pyrkineet ähm, äh, tällaisen johdonmukaisuuteen näiden käytävien ja, ja tämän Connecting äh, välineen välillä. Äh, haluan tässä tätä koherenssia painottaa. Ja onko se nyt edennyt sitten kolmikannassa suunnitelmien mukaisesti? Oikein. Ihan lyhyt kysymys. Jari, jos puhuu näistä täytäntäpänä asetuksista onko tapahtunut neuvoston suunnalta etenemistä tai onko tehty ehdotuksia delegoitujen ja täytäntöpanastusten välillä? Rapporteurs, who wants to try... Esittelijät, ken haluaa vastata? Jorjos ensin. Mitä rikkeen kysymykseen tulee ja oli virhe. Minä tein virheen. Minä aluksi sanoin, että, että olisimme keskustelleet ää, näistä kartoista liitteistä, mutta en sanonut mitään enempää siitä. Nyt voisin antaa teille vähän yleisemmän käsityksen näistä kartoista. Molemmat instituutiot olivat alustavasti valmiita sulkemaan tämän karttaa koskevan luvun. Tähän liittyvät parlamentin ja neuvoston tarkistukset liittyen karttoihin ja kaksi komission selkeyttävää asiakirjaa. Viime viikon keskustelussa komissio on selkeästi sanonut, että kaikki nämä muutokset ovat metallogian mukaisia. Molemmat instituutiot voivat periaatteessa hyväksyä nämä muutokset kutakuinkin. Jotkut parlamentin tarkistukset olivat sellaisia, että neuvosto ei niitä vielä hyväksynyt. Ja me pidämme kannostamme tiukasti kiinni. Ja toinen vielä avoin kysymys liittyen liitteisiin. Tämä ainoa vielä avoin kysymys näiden lisäksi koskee Kroatian liittymistä. Nämä kysymykset ovat vielä ilmassa. Olemme alustavasti lopettaneet keskustelun kartoista sillä ymmärryksellä, että seuraavissa kanta-keskustelussa täytyy tehdä vielä paljon sopimuksen kannalta. Täytäntöpana asetuksista neuvosto sanoi, että se voi hyväksyä täytäntöpana asetukset. Vielen Dank, ähm, auch an die Fragensteller. Zunächst. Kiitos kollega Ajala Senderin kysymässä liittyen eri käytävien äh, sopeutukseen. Minä yritin omassa vastauksessani äh, puheenvuorossani tätä jo selvittää. Meidän lähtökohtanamme esittelijänä on luonnollisesti se, että me edustamme parlamentin kantaa. Samanaikaisesti me yritämme, kuten jo sanoin, saavuttaa kaksi tavoitetta. Ei kaksinkertaista rakennetta ja sen lisäksi, että äh, kaikki toimii joustavasti ja seuraavaan trilogiin me haluamme komissiolta ehdotuksen myös siitä, millä tavalla he ovat ajatelleet, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Sitten herra Groschin kysymykseen, miten äh, verkkojen Eurooppa-väline ja nämä äh, ohjeet, miten ne voidaan yhdistää. Luonnollisesti sihteeristömme seuraavat näitä molempia suuntia, meidän täytyy huomioida, että me käytämme samoja määritelmiä, että ne ovat johdonmukaisia. Ja trilogissa olemme viitanneet koko ajan siihen, kun jokin asia ei ollut meille selvää, että me tavallaan käymme uudelleen sitä lävitse ja sitten keskustelemme molempien esittelijöiden kanssa ja sen jälkeen sitten jatkamme neuvoston kanssa. Joten älkää pelätkö, kyllä me huolehdimme itse siitä, että me toimimme yhdenmukaisesti ja me selviämme kyllä siitä. Se näyttää ehkä hankalalta, kun on neljä tai kuusi esittelijää, mutta me kuitenkin pyrimme mahdollisimman pitkälle tähän ja ihmiset, jotka meitä tukevat, ovat mukana näissä mietinnöissä. Ja sitten vielä herra Pirkerin kysymykseen näiden ydinverkkojen hyväksyminen neuvosto on näillä kahdella, on lähtenyt tähän kahteen eri lähestymistapaan mukaan, eli siis hyväksynyt sen kyllä. Ja mitä tulee sitten käytävien valvontamekanismiin, niin olen vedonnut siihen, että me emme ole vielä täysin valmiita. Neuvosto on tullut meitä vastaan ja on ilmaissut äh, halukkuutensa saada tällaisia käytävä ähm, foorumeita tai, tai no, oli nimi mikä tahansa, tärkeintä on kun ne toimivat. Ja tässä ei ole vielä pääty päästy loppuun. Joten me odotamme vielä neuvostolta, mitä se meille seuraavassa trilogissa sanoo tästä asiasta. Ja tämä menee nimenomaan siihen suuntaan, mitä kollega Komot Saakos tässä myös vastasi liittyen näihin täytäntöönpanotoimiin. Eli parlamentti on varovainen siinä, mitä toimivaltuuksia komissiolle annetaan. Mutta tämä on oikea ja tärkeä askel, että komissiokin myös tietää, mm, miten tässä mennään eteenpäin. Mutta käytävien kohdalla ei huolta. Me seuraamme asiaa ja otamme sen esiin seuraavassa trilogissa. Michael, did you want to come? Michael, minä olen huolestua, koska neuvosto ei koskaan, ikinä, julkisesti keskustella siitä, mitä se tekee. Mitä enemmän keskustelemme, mitä enemmän paljastamme kantoja. Olen tyytymätön. Tähän prosessiin pakko sanoa. Mikael. Juuri siitä nimenomaan tämä kai kuulostaa ihan hauskalta. Kaikki menee äh, sujuvasti ja ihan, ihanasti. Ja, ja ne, jotka äh, ovat tärkeitä, niistä ei ole ollenkaan sovittu. Ja, tässä, tässä <clears throat> kävi ihan vastoin, että täältä nyt sitten lähtee evästystä. Kyllä nämä pitäisi kyllä pistää, pitää suljetun ovin nämä, nämä pala, palaverit. Ja, äh, äh, muussa tapauksessa sitten neuvostokin joutuu sitten paljastamaan oman kantansa. Tietysti nämä käytävä on tär- tärkeä ongelma, ja komission pitäisi sitten selittää, että missä ne erot sitten oikein piilevät. Ja, ja toinen juttu on tämä on rahat tietenkin. Meidänkin täytyy tietysti eh, eh, jollakin tavalla ennakoida tätä, koska emme tiedä, miten paljon rahaa saamme. Ja meillä on tänään hieno pitkä, pitkä, pitkä lista, to, toivomuslista, mutta voi olla, että ei neuvostolla ollenkaan kiinnostunut näitä saattaa olla, että kaikki menee tosi napsakkaasti eteenpäin, että kyllä näistä pikkuasioista voidaan sopia aina, mutta sitten kun tullaan näihin varsinaiseen asian ytimeen, niin silloin vastakkainasettelu on jo huomempi. Ei tällaista keskust- neuvotteluasemista pidä puida kaiken kansan kuulen. Pakko sanoa, olen tyytymätön siihen, missä mennään. Jori, jos saat puhua, mutta me emme ole täällä. Voisimme lähettää neuvostolle kirjeen tämän lisäksi. Kiitos puheenjohtaja. Jotta voimme välttää väärinkäsityksiä, otan huomioon sen, mitä te sanoitte. Ja yritin myös olla varovainen puheenvuorossani. Puhuin eh, positiivisesta ilmapiiristä edellisessä kokouksessa, mikä ei tarkoita sitä, että neuvosto olisi hyväksynyt kaiken, mitä parlamentti haluaa. Tämä oli siis tämä yhden trilogin ilmapiiri. Ja kaikkein tärkein osa asiakirjasta on vielä auki, ja me pitäydymme siinä neuvottelumandaatissa, joka meillä on. Tämä on tilanne. Ja sano, jos sanoisin jotain muuta, niin puhuisin väärin. No, I'm, no, I'm gonna, I'm gonna move. Siirrytään eteenpäin. Tämä tämä pointti on. Heti kun aletaan, niin alkaa keskustelu. O- minä muistuttaisin jäsen, että meillä on tämä muodollinen prosessi ja mitään keskustelua avaamista ei pitäisi tapahtua. Näin lukee nooteista, mutta minä olen tässä epäonnistunut. Minä olen syyllinen. Tässä on tarvinnut raportoida. Raportoida meille. Ei keskustelu siitä, että annetaanko tästä tai tuosta periksi, tehdäänkö näin tai noin. Raportointia. Pyydän. Yksi, mikä tästä on tullut selväksi, että meidän täytyy palata ää, puheenjohtajakokoukseen sanotaan 170 vie mattoa alta parlamentin neuvottelukannan suhteen, jos me julkisesti teemme näin. Ja nyt Rikke sitten Ayala Sender. Ja viittaan notteihin. Ei mitään substanssia. Herra Rikke. Siis Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli semmoinen kolmikantaneuvottelu eurovalloista verkosta ja me otimme esille nämä pääkohdat, joissa olisimme eri mieltä. Ja mainitsen ne lyhyesti. Luvut, kysymys on rahoituksesta. Niistä keskustellaan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa joustavuuden käyttö, äh, rahoitusvälineen käyttö. Neuvosto epäröi kovasti sitä asiaa ja delegoidusta säädöksistä, täytäntöpäin säädöksiin siirtyminen parlamentti puolustaa delegoidusta säädöksiä ja äh, neuvosten komissio taas täytäntöönpanoa. Äh, liitteet otettiin esille ja sitten transparenssia koskevat säännöt, ALV, rahoitus, kokonaisreititys. Ja meillä on vaikeus, joka vaikuttaa kokonaiskeskustelua, vaikka liittyy tähän suoraan. Nämä e-, energiasuuntaviivat neuvosto ei halua käsitellä – energialukua tässä eurooppalaisessa verkostossa. He haluavat varauksen määritellä itse että Tämä ei ole valiokuntamme kantaa, mutta se kyllä pahasti haittaa näitä neuvotteluja eurooppalaisista verkostoista. Me pohdimme tarkkaan, mikä ei oikein etene. Señora Elsen. Sí, gracias, presidente. Si solamente mm, eh, vamos confirmar lo que dice mi compañero. Voin vain vahvistaa sen, mitä kollega tässä sanoi, ja lisätä, että me pidämme myös äh, taloutus, talouskysymystä tärkeänä. Me olemme vaatineet, että puheenjohtajamaa kertoo, mikä tilanne on kun on kysymys monivuotisesta budjetista. Ja olemme puhuneet siitä, että ihan voi olla niin, että kaikki vain päätetään yleisasioiden neuvoston taholta. Täytyisi myös päästä jonkinnäköisen lopputulokseen itse jaon osalta ja mitä tulee sitten eri asetusten harmonisointiin, direktiivien ja SEFin välillä, niin meidän täytyy olla varovaisia näiden määritelmien kanssa. Me järjestämme yhteisen kokouksen, jotta me voisimme ylläpitää tätä harmonisointia. Any questions in regards to the SEF? Onko arpalaisiin verkkoihin liittyviä kysymyksiä? Ei ole. Faber. Ich wollte nur im Innerparlament... Tässä parlamentin puitteissa, eli tämä, tämä johto, johtoryhmä, joka näistä rahoituskehyksistä on neuvotellut, ja sitten toisaalta nämä näitä Euroopan välineitä johtanut, että toinen, toinen sanoo, että haluaa lisää, ja sitten johtoryhmä sanoo, että ohjausryhmä sanoo, että ette, että että saa, että tämä on tällainen sisäinen kiista, eikö olekin enemmäkseen. on Olen tuossa valiokunnassa kovaksi, ne on hyvä. Uusi kokous on tulossa. Pääsiäisen jälkeen en pääse sinne. Pyysin Dominikkiä menemään sinne. Ehkä me saamme kaksi lintua, kaksi kärpästä yhdellä iskulla tässä hoidettua. Vaikutelma on, että meillä on näitä kokouksia, mutta suuremmat jumalat kuin minä tekevät päätökset, jos voin sanoa asian niin diplomaattisesti kuin pystyn. Ja minulla on myös ongelmia kansallisesta perspektiivisestä. Siellä puhemies Lamassur ja Kalfin, Borge, heillä on omat juttunsa. sain vaikutelma, että loput olivat sitten enemmänkin penkkiurheilijoita siellä. Mutta tässä on kukaan valiokuntansa puolesta, no totta kai. Ines, haluatko listaa jotain? Niin, ihan vaan sen verran, että minä olen istunut tuossa valiokunnassa öö, omassa ominaisuudessani ja, ja, ja meidän täytyy vain varmistaa, että tärkeimmät asiat pysyvät mielessä, eli rahoitus tässä. Oui, très brièvement, en fait, <clears throat> comme je suis rapport... Olen 2014 ryhmäni talousarvio esitteli ja me komission. Me puolustamme komission, TRAN komission etuja puheenjohtajamme kanssa budjettivaliokunnassa. Selvä. Siinä se asia. Ja nyt meillä on seuraava kohta. Katsaus palvelusopimuksista, jota EU on tehnyt. Meillä on pohjat täällä. Viisi minuuttia taukoa, niin saadaan tämä, nämä perusjärjestelyt tehtyä. Eli 20 yli sitten. Colleagues, can I ask you to take your seats again? No niin, hyvät kollegat, takaisin paikoillenne, olkaapa hyvät. Next item on the agenda is the... Seuraava esityslistan aihe meillä on, on EUn tekemän lentoliikennesopimuksen sisältö Meillä on selostamassa sopimus on von den Steinen, Erwin von den Steinen ja sitten ja hänen ja sitten herra Kaan ja ja ja hänen kollegansa ja ensin selostavat äh, tämän sopimuksen sisältöä. Meillä on tässä asiantuntijat paikalla ja voimme sitten äh, voin pyytää asiantuntijoita pitäytymään 10, 10 minuutin äh, rajoissa, Voimme sitten edetä siitä eteenpäin. Fondensteinen, olkaa hyvä ensin. Päivän aamun ensimmäisen esittelijänä äh, haluan toivottaa hyvät huomenet ensinnäkin ja kiittää tilaisuudesta saada puhua teille. Näiden, näiden äh, johdantosanojen äh, äh, jälkeen hiukan hahmottelen näitä kahta lentoliikennesopimusta, jotka ovat voimassa Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa tehtyjen. No niin, hiukan paremmin kuuluu pari huomiota ensin kolmesta pilarista. Ensinnäkin kaikkien tarkoituksena on avata, avata kilpailu tasapuolisella tavalla kansainvälisellä kuljetusmarkkinoilla myöskin kolmen, kolmannen eh, eh, pilarin neuvottelut, jotka ovat tuoneet sitten neuvos, EUn eh, e kannan näiden olemassa olevien kahdenvälisten sopimusten puitteisiin sitten lisäksi vielä sitten EUn ulkopuolisten maiden, maiden maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa pyritään EUn statusta laajentamaan mahdollisimman paljon. Tämä eh, riippuu yleensä kahdesta kriteeristä. Ensinnäkin EUn eh, e eh, vastuus noin laajemminkin ja se toisaalta sitten poliittinen halu näitä säännöksiä yhdenmukaista. Pienemmät markkinat voidaan, voidaan hyvin säännellä jäsenmaatasolla jatkossakin. Erityisesti jos tässä näillä käytettävillä reiteillä on vain mukana kaksi kolme jäsenmaata. Toistaiseksi EU on äh, käynyt äh, kolmannen pilarin neuvotteluja äh, Yhdysvaltain, Kanadan, Brasilian ja Uuden-Seelannin kanssa. Ensimmäinen kaksi Eh, johtivat tällaiseen OAA, eli Open Aviation Area eh, neuvottelujen lentoliikennealueeseen, avoimen lentoliikennealueen neuvotteluihin. Ensinnäkin eh, vapauttaminen mm, merkitsee sitä, että tällaiset määrälliset reittilajoitukset poistetaan sitten ja myöskin sääntöjen, sääntöjen lähentämistä toiseensa, eli että eli tällaiset laadulliset eh, standardit lähenevät toisiaan, mitä tulee turvallisuuteen, ympäristöön, kuluttajien oikeuksien, oikeuksien eh, lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapuoliseen kilpailuolosuhteisiin. Jos ajatellaan eh, Yhdysvaltain mm, tilannetta, eli että liberalisointi ja sääntöjen purkaminen, eli siis sääntöistä kokonaan luopuminen näissä kahdenvälisissä suhteissa, silloin tämä näiden reittien eriyttäminen todella on järkevää, mutta toisaalta jos uskotaan, että todellinen kilpailuvapaus edellyttää myönteistä sääntö, sääntelyverkostoa, silloin liberalisointi on tällaisen konvergenssin luonnollinen seuraus, kun pyritään tasapuolisiin olosuhteisiin rakenteeltaan tämä OA eroaa muista palvelusopimuksista, mitä tulee sen sisältä kattamiin sääntöihin eli, ja menettelytapoihin yhteisten neuvottelukuntien perustamiseen. Tässä on avain lentoliikennesopimuksessa edellyttää sitä, että saadaan 90-luvun markkinointijärjestelmien ulottamista kolmansiin maihin. Tämä palvelusopimus pyrkii muuhunkin kuin pelkästään hyvään verkostoon erilaisten rakenneltujen kansallisten sääntelyverkostojen välillä. Kolmas, kolmannen pilarin neuvotteluissa ja samoin kakkospilarinkin tapauksissa on päätetty edetä askel askeleelta. Tämä on looginen menetelmä, kun pyritään kunnianhimoisiin lopputuloksiin. meidän täytyy tietysti sitten nämä eri vaiheet määritellä realistisesti. EUn Yhdysvaltain sopimuksessa me voimme vertailla tilannetta tänään verrattuna eiliseen jos verrataan quota, niin anteeksi, niin Yhdysvaltain kanssa jäsenmaat ovat toimineet ihan ansin 92 vuoden Alankomaiden avoin taivaat neuvottelujen jälkeen. Tämä on edellyttänyt tällaisia perinteisiä liikennöintioikeuksia, mutta myöskin sitten mahdollistanut lentoliikenteen harjoittajien välisen yhteistyön sen jälkeisenä vuosina useimmat EU-maat ovat neuvotelleet suurin piirtein samanlaiset järjestelyt Yhdysvaltain kanssa, paitsi Iso-Britannia, joka pyrkii vielä yhä syvempään markkinoille työntymiseen esimerkiksi investointioikeuksien kautta. Ja sitten kun kun näitä investointisijoittajaoikeuksia ei sitten tuntunut herumaan eh, EU-neuvottelujen käyttäytyjen neuvottelujen jälkeen, johti asianosaiset luomaan, uskomaan, ettei, ettei näistä oikeastaan tuo, koidu mitään lisäarvoa EUlle, mutta näissä uusissa sopimuksissa saatiin kuitenkin uusia, so, uusia eh, oikeuksia eh, lentoyhtiöille, esimerkiksi raht, ra, ra, rahtiliikenteen osalta, jossa sitten myöskin Yhdysvaltain oikeudet räjätettiin vastapalveluksien tarjoamiseen. Niin esimerkiksi kongressi joutui vähän höllentämään Yhdysvaltain oikeuksia, vaikkakaan mikään investointioikeuksia näitä rekisteröityjen yhtiöihin ei suvattu. Kuitenkin sitten EUn omistamien kolmansien, kolmansien maiden lentoyhtiöt sitten saivat näitä poikkeuksia ja lentooikeuksia. Tämä tätä kautta äh, saatiin sitten hiukan oikeus, oikeus perustaa äh, esimerkiksi, tai oikeusvarmuutta äh, laajojen yhteistyöverkostojen rakentamiselle EUn sisällä. Samoin sitten Yhdysvallat osallistui sitten tähän yhteisiin neuvotteluihin, jota oli ennen kuulumatonta heidän liikennöinnissään aiemmin ollut tämän uusista mekanismista ei ole vielä sovittu, mutta ovat varmaankin tärkeitä, jotta saadaan sitten tätä politiikkaa kehittämään ja liikenneyhteistyötä tehostamaan kannattavalla pohjalla. Nythän puhutaan kuitenkin maailman suurimmista lentoliikennemarkkinoista, koska jos se yritetään sitten jatkossa sit säädellä kahdenvälisiin neuvotteluissa, oli askel taaksepäin muutama, ja muut, tässä ei en sen suurempiin monimutkaisiin yksityiskohtiin mene, mutta Kanadan sopimuksesta sen verran vielä, että siinä on muutamia tietysti samanlaisia piirteitä, mutta myöskin huomattavasti paljon eroavaisuuksia. Tämä vallitseva tilanne oli hyvin poikkeava. Suurimmalla osalla valtiosta ei ollut mitään kahdenvälisiä sopimuksia Toisaalta mitä tulee liike, liike, liike, kiyksiin, siellä oli aika paljon vapau, vapauksia. Sitten oli myöskin aika paljon tällaisia rajoituksia ja sitten oli kokonaan suljettuja alueita, sektoreja. Tästä Kanadian, Kanadan politiikka on vapautunut heillä on tällainen sininen taivaan politiikka otettu huomioon, otettu käyttöön aiemmin. Nämä olivat, säännöt olivat aika rajoittavia Esimerkiksi eh, Kanadalla on hyvin tiukat eh, säännöt, jossa eh, näitä viiden vapauden oikeuksien laajentamisen suhtaan esimerkiksi Amerikkaan ja muihin, maihin. Mutta EUn Kanadan neuvotteluissa on päästy 2009 vuonna sopimukseen, josta, jossa oli heti seurauksena sitten liikennöintioikeuksien Mm, laajentuminen. Huomaan, että kaksi viimeistä kategoriaa, vain kaksi viidestä kategoriaa jäivät ennalleen. Suorat palvelut, joita lennot olivat hyvin tarkan säädäntöjä kahdenvälisesti sopittuina, ovat nyt ihan täysin vapaita EU-Kanada e ei mene yhtä pitkälle eh, kuin EU-USA-sopimus, mitä tulee näihin reittioikeuksiin, mutta eh, tässä on vielä siis työtä mm, tehtävänä. Ja tämäkin eh, työ on tarkoitus vaiheittain toteuttaa. Tässä on tiettyjä olettamuksia tässä tekstissä, jotka on kuvit, selostettu tarkemmin liitteissä Äh, pyritään äh, esimerkiksi saamaan tällaisia uusia viiden vapauden matkustajaoikeuksia ja lentooikeuksia muutenkin EUn äh, ne ovat nämä, ovat nämä vapaudet siis EUlla huomattavasti arvokkaampia kuin Kanadalle konsanaan. Sen tietysti tekee neuvottelusta vähän epätasapainoisen. Joko Kanada, EU, e- e siis sen paremmin Yhdysvallan Kanadallakaan ei ole oikeastaan mitään kannustimia tässä edetä, koska se on meille paljon tärkeämpää kuin heille. Mitä sitten seuraavaksi eh, voisi tapahtua on tämä eh, kuljetusvuoropuhelun eh, virkistäminen, se liittyy myöskin tähän ylipäätänsä Yhdysvaltain EUn kaupan vapauttamiseen. Tämä perustuu sellaisen yhteistyön kehittämiseen ja ylipäätänsä sen oivaltamiseen, että lentoliikenne on julkinen hyvä, jota, joka on molemmat osapuolelle erittäin tärkeää kehittää. Ja sitten mitä tulee investointeihin, siinä perustarveperiaate voisi olla neuvotteluin pyrkiä karsimaan nämä klassiset rajoitukset pois, niin kuin muidenkin teollisuuden ja elinkeinon alojen Äh, saralla on tapahtunut, koska kysymyksiä on jatkossa luvassa. Teen vielä yhden loppukom, äh, kerron vain yhden loppuhavainnon. Eli että Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa käydyt äh, neuvottelut on toteutettu samoin, samoin tavoin ja samoin menetelmin, samalla neuvottelumandaatilla kuin kahdenvälisetkin neuvottelut, vaikka EUn yleisen, yleinen linja on keskimäärin aina johdonmukainen, tässä on kuitenkin jotain pieniä eroavaisuuksia maakohtaisesti toki voidaan esimerkiksi miettiä, että pitäisikö EUn miettiä tämä neuvotteluasemaansa sovittujen äh, periaatteiden ja tavoitteiden mukaan vakiomallisten taiko, sitten pitäisikö e- EUn neuvotteluissa ajatella enemmänkin näitä yks, yks, yksityisiä yks, eri, erillisiä tilanteita. Tässäpä tämä esitykseni nyt, ja nyt voin ottaa kysymyksiä vastaan, niin kun luovutan puheenvuoron asiantuntijoille. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia herra Vandestään. Otetaan kaikki esitykset nipussa ja sitten kysymysten vuoro. Kiitos, että pitäydytte. Aikataulussa olen sitä kiitollinen. Seuraavaksi Claude Probst, osa kaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Euroopan parlamentille sitä, että voin esitellä tätä asiaa. Minä pyrin arvioida arvioimaan, niin kuin parlamentti, mennään tekemään, mitä parla- sopimuksen parlamentti on tehnyt, mitä arvoa niillä on. Olen käynyt läpi kriteereitä ja huomasin, että komissio ensimmäisessä tiedonannossaan 2002 toimistumien päätöksen jälkeen asti tietyn joukon tavoitteita. näette tässä esityksessä en, en tule kääntämään tätä. tavoitteet eivät ole vastaisuudessa no, muuttuneet. Tätä, että tämä on, tässä on hyvät viitearvot. Ja näillä voimme mitata, ovatko tehdyt sopimukset täyttäneet nämä kriteerit, tarjoavatko ne lisäarvoa. se ensimmäistä tavoitetta tarkastelee, joka on oikeudellinen luonteeltaan, mahdollistavatko tehdyt sopimukset sen, että kahden välisiä jäsenvaltioiden sopimuksia voidaan helposti muuttaa, jotta ne noudattaisivat yhteisölainsäädäntöä, niin vastaus on itse asiassa kyllä. Komissio on tehnyt 55 horisontaalista sopimusta kolmansien maiden kanssa, ja ne muuttavat kertaiskuulla jäsenvaltioiden olemassa olevia sopimuksia ja yhdenmukaistavat ne yhteisoikeuden kanssa. Tämä on tehokas, hyvin toimiva väline. Ongelma joka on tavanomainen lentoliikenteen ongelma, on, että kahden keskeisen neuvottelut eivät etene, kun jos molemmat haluavat. Jos joku maa ei halua, se ei halua. Ja tällä hetkellä on maita, jotka eivät halua. Jotka eivät halua tällaista yhteisölauseketta. Ja kahdenvälisessä näyttössä vaikea vakuuttaa niitä. Voi hakea kautta rintamat mm, painostuskeinoja, mutta ei sehän toimi. Joten kahden välisellä järjestelmällä rajansa. Toinen pikku ongelma on, että jotkut maat ovat sitä mieltä, että jotta yhteisö, yritys hyötyisi näiden kahden välisten sopimuksen hyötyjä, jotka on kolmasen maiden kanssa neuvoteltu, niin pitäisi olla fyysisesti tässä jäsenmaassa paikalla. Täyttääkö tämä palveluiden tarjoamisen oikeutta, sitä voi keskustella. Ja nämä horisontaaliset sopimukset mahdollistavat sen, että kahdenväliset sopimukset yhdenmukaistetaan yhteislainsäädännön kanssa, mutta ei tässä, jotkut jäsenvaltiot eivät pyri maksimoimaan yhte, sisämarkkinoita hyötyä. Sitten kakkostavoite. Tässä on komission toive kansainvälis, uudistaa kansainvälistä järjestelmää, sen estyslistaa, kannustaa ilmaliikenteen palveluiden tarjontaa ja lisätä pääomaan vapaampaa liikkuvuutta, jotta investoitaisiin lentoliikenteeseen. Tässä on kaksi alatapausta. Ensinnäkin, ovatko sopimukset ää, elvyttäneet lentoliikennettä, aloitan siitä. Voidaan sanoa, että on vaikea löytää keinoja osoittaa selkeästi, josko ilmaliikenteen palvelut sopimusten myötä ovat kehittyneet nopeammin suhteessa maihin, jotka eivät sopimuksia ole tehneet. Olen etsinyt liikennetilastoja. Eurostat on aina, joka niitä julkaisee, ja pakko sanoa, että asiakirjassa, että parlamentin sihteeristä kiertänyt. Siinä näitä on käyriä, joilla pyritään vertailemaan eri markkinoita, eri maita samanlaisten markkinoiden kanssa, jotta näkisimme, kehittyvätkö markkinat yhteisen kanssa nopeammin kuin muiden kanssa. Vastaus on ei. Ei voi sanoa, että nämä sopimukset ovat johtaneet ilmaliikenteen erityisen kehittymiseen. On yksi erityistapaus Marokko. mutta Markan liikenteen kehittyminen edeltää aika paljon sopimuksen tekemistä. Se, tämä liittyy Marokon politiikkaan vapauttaa lentoliikenne täysin. Joten vaikea sanoa, että tämä olisi yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen seurausta. Ovatko tariffit tippuneet? Komissio julkaisi tiedonannon jonkun aikaa sitten, jossa oli tilattu yritykseltä tutkimus ja sen mukaan näin on käynyt, en ole nähnyt tutkimusta, mutta nämä tariffit ovat niin monimutkaisia, että niistä on vaikea tehdä johdon päätöksiä, jos johtopäätöksiä halutaan tehdä, pitäisi tehdä vertailuja niiden maiden kanssa, jotka eivät ole yhteensä kanssa tehneet sopimuksia. Sitten vielä kolmas keino. Anders Steinen on käyttänyt tätä Kanadan ja Yhdysvaltain tapauksessa, mutta sitä voidaan muutakin käyttää. Sopimukset tarjoavat uusia oikeuksia. Kysymys on, käytetäänkö näitä oikeuksia? Ilmailu tapauksessa onko näitä uusia tavoitteita, äh, kohdemaita käytetty. Eurostatin tilastot eivät osata sitä. Ei ole näyttöä, että palvelut näihin suuntiin jossa on tehty sopimus, etenisivät nopeammin kuin niihin suuntiin, sopimuksessa ei, ei ole. Eli ei ole näyttöä, että nämä ovat kiihdyttäneet ilmanliikailun kehitystä. Onko tämä sitten lisännyt pääoman liikkumista? Kuulitte Van Steinilta, että, että meidän Yhdysvallat, eh, ei Yhdysvaltain tai Kanadan tapauksessa, Kanadan tapauksessa on järjestelmä, joka mahdollistaa vastavuoroiset investoinnit lentoyhtiöihin, mutta sillä varaamalla, että Kanada parlamentin, Kanadan parlamentti muuttaisi lainsäädäntöä, mutta se on sanonut, että näin ei tule tapahtumaan. Sitä, jos ajatellaan Georgia, Jordanian, Moldova ja Marokon sopimuksia, niissä on erityisiä määräyksiä lentoyhtiöiden vastavuoroista investoinnista. Sinne vaan sanotaan, että jos saattaisi käydä, niitä käsitellään yhteis- komiteoissa tapauskohtaisesti. Ainoa erityinen tapaus, jossa eh, eh, tapaus on Balkanien alueen sopimus, joka tarjoaa tällaisen mahdollisuuden investoida. Tämä on samanlainen kuin Sveitsin tapauksessa. Ja tässä tässä on Sveitsin, Norjan ja Islannin kanssa sopimus, mutta Balkanin tapauksessa on tällainen liittymistä edeltävä Euroopan yhteistä ilma-aluetta koskeva sopimus. Ja tämä antaa komissiolle valtaoikeuksia ja turvallisuuden suhteen ei oikeuksia. Tällä hetkellä ei ole näyttää investoinneista. Sitten kolmas tavoite kilpailun lisääminen tätä on, että kaikissa yhteisön sopimuksissa tarvitaan lisäoikeuksia, määräyksiä niiden tariffiin, kapasiteettiin, palveluihin, jotka ovat luonteeltaan kilpailua kehittäviä, mutta jälleen ongelma on, että sopimukset on tehty liberaalien kumppaneiden kanssa, jotka tarvitsevat samaa jo kahdenvälisissä sopimuksissa. Jos me aidosti halusimme edistää kilpailua, pitäisi voida neuvotella paljon vähemmän liberaalien maiden kanssa. Maiden, ja näkä suuntaan Euroopan teollisuudella olisi vähän ruokahalua. Mitä tulee muita muihin ilpailuoikeudellisiin määräyksiin, lukunottamatta Balkanin kanssa tehtyä Euroopan yhteistä ilmailuotta koskevaa sopimusta – jotka halutaan assimiloida EU-maihin, jotka hyväksyvät kaikki EU-sopimusten kilpailusäännöt, niin näihin verrattuna muilla sopimuksilla on hyvin vähän määräyksiä. Niissä on määräyksiä valtion tuista. Tarvitaan, että jos ongelmia on, niin tehdään yhteistyötä, mutta ei mitään määräyksiä ole, jotka mahdollistavat taisivat sen sanomisen etukäteen, mitä tapahtuisi, jos riitoja tulisi. En ole vakuuttunut, että voisi sanoa, että tehdyt sopimukset antaisivat panoksensa ilmailuun kilpailun lisäämiseksi. Sitten neljäs tavoite, joka liittyy säätelyn lähentymiseen, konvergenssiin. Tämä koskee eh, lainsäädännön lähetämistä yhteisölainsäädäntöön. Kuulitte, että isojen kumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset, joissa on turvallisuutta koskevia määräyksiä, jotka ovat standardimaa eh, sopimusehtoja kahdenvälisissä sopimuksissa, ne eivät tarjoa paljoakaan. Näillä ei ole ainakaan aikomuksia yhdenmukaistamia turvallisuussäännöksiä EUn kanssa. Vuosikymmeniä on keskusteltu Euroopan ja kanalaisten ja amerikkalaisten kanssa ja brasilialaisten kanssa lainsäädännön harmonisoinnista tai lähentymisestä. Mutta tämä menettely on erillinen eikä yhteydessä niihin sopimuksiin, joista tänään puhutaan, mitä tulee muihin sopimukseen, joita lähinaapureiden kanssa on. Niissä on siirtymäajan sopim- ehtoja, jotka koskevat lähetymistä yhteisön säätöjen kanssa – Nämä siirtymäajan säännöt tarjoavat viiden vapauden suhteen lisäoikeuksia, oikeuksia, muun muassa kapotaasin EU-ssa. Ja yhteislainsäädännön ja kansallisen välillä on tapahtunut lähentymistä näissä tapauksissa. Tämä siirtymäkauden prosessi on erityisen monimutkainen. Ja lisäoikeuksien saavuttamiseksi komission pitäisi katsoa, että jossakin vaiheessa maat ovat lähetyneet yhteislainsäädäntöön. Tämä toteuttamisprosessi on aika pitkä. Ja koska tässä on paljon taloudellisia etuja pelissä, tämä ei nyt paljon puolusta sitä, että lainsäädäntö olisi lähestynyt. Ainoa tapaus, jossa aitoa konvergenssia voisi tapahtua Balkanin tapauksessa – nämä maat olivat usein eurokontrollien muiden jäseniä. Eli ne olivat turvallisuuden suhteen jo menneet aika pitkälle. Ja niillä vielä, ne tulevat etenemään tällä tiellä. Viimeinen ongelma. Jäsenmaita pyydetään lähentämään lainsäädäntöä yhteisön kanssa, mutta ei sanota kovinkaan selkeästi, että kuinka. Mitä ilmaliikenteen turvallisuuteen tulee. Niin EASan johtaja useampia vuosia. Näitä maita pyydetään soveltamaan yhteisen turvallisuuslainsäädäntöä, mutta se heitään keihin kaikki yhteisön lainsäädäntöä ja myöskin komission oikeudet EASan tapauksessa, mutta millään maalla ei ole aikomus tunnustaa EASan oikeutta sertifioida lentokoneet tai antaa mahdollista EASalle tehdä tarkistuksia. Mikään maa ei halua myöskään hyväksyä, että komission päätökset, komission päätöksiä, että komissio sovittelisi riitoja. Eli sopimuksien asettamat tavoitteet, jossa on lista säädöksistä, mitä pitäisi täyttää täytäntöönpäin, ei ole kovinkaan selkeä lista. Koska täällä on kaikenlaista yhteislainsäädäntöä, mitä ei pitäisi transponoida. On selvää, että horisontaalisella sopimuksella on ollut aitoa lisäarvoa yhteisön puitteissa pääomaan vapaaksi liikkumiseksi pitäisi taata, että jäsenvaltiot eivät aseta esteitä tai vaatisi asettautumista maahan oikeuksien, oikeuksista nauttimiseksi. Balkanien sopimukset ovat hyvä sopimus, mutta ainoa ongelma on, että siirtymiskauden säännöt ovat liian monimutkaisia ja jossakin tapauksessa ne jopa jarruttavat lähentämistä jollakin alueella. Esimerkiksi ilmaliikenteen turvallisuuden suhteen jotkut maat ovat jo samanlaisia kuin jäsenvaltiot, mutta emme voi niitä assimiloida jäsenvaltioon, rinnastaa niitä, koska sopimuksia ei ole tehty. Ja tarvitsemme muiden juridisten instrumenttien lähentämistä ensin. Eli no, niin, horisontaalinen sopimus tarjotaan aika vähän suhteessa kahdenvälisen sopimuksiin. Ja edistymisen kannalta tarvittaisiin sitä mahdollisuutta, että ja komission pitäisi neuvostella vähemmän liberaalien maiden kanssa, mutta ongelma on, että siinä tulisi kapasiteettirajoituksia ja muita, miten komissio jakaisi nämä saavutetut oikeudet eri jäsenvaltioiden kesken. Siinä ongelma. ongelma on, että tällä meillä on vähän tai ei ollenkaan aikomuksia neuvostoilla EUn kanssa. EUn tavoitteiden saavuttamiseksi pitää et, et, etsiä jotain muuta kuin kahdenvälinen järjestelmä. Ehkäpä ilmaliikenteestä pitäisi keskustella muiden kysymysten kanssa kauppasopimuksessa tai monen sektorin kahdenvälisissä sopimuksissa niin että se mitä maat häviäisivät tällä alueella, ne voittaisivat jollain muulla. Kiitos. Thank you very much. Can you turn the mic off as well? Thanks. Thank you. Ki- kiitoksia. sitten Atans äh, Hussain Khan, tai Hussain Khan, joka on äh, Euroopan lentoyhtiöiden yhdistyliiton äh, pääsihteeri. Good morning, distinct. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat äh, TRAN-valiokunnan jäsenet, olen kovin mielissäni, kun saan olla täällä kertomassa teille meidän näkemyksistämme liittyen kattavaan eurooppalaiseen ilmailuliikenteeseen. Tässä on otsikkona Eurooppa, pannaan Eurooppa takaisin kartalle. No miksi näin? Sen vuoksi, että kaikkein tärkeintä on eh, parantaa ja vahvistaa Euroopan lentoliikenneteollisuuden kilpailukykyä. Ja tämä on se ydin, mistä lähden liikkeelle. Miksi tämä on niin tärkeää? Eurooppalainen lentoliikenne lisää yhden miljardin euroa päivässä Euroopan talouksiin, hyvät naiset ja herrat, päivässä Yli viisi miljoonaa ihmistä työllistyy tätä kautta Euroopassa, ja jos otetaan myös mukaan tähän liitännäiset, kuten esimerkiksi matkanjärjestäjät ja muut, niin silloin tämä luku on kahdeksan ja yhdeksän miljoonan työpaikan määrä. Ja EUn lentoyhtiöt kuljettavat noin 800 miljoonaa lentomatkustajaa vuossa sekä maiden sisällä että myös mantereiden välillä. Eli tämä on merkittävä osa Euroopan taloutta ihan oikeutetusti. Me uskomme yhä vielä, ja te näettekin tässä keskellä, että nämä verkkooperaattorit, jotka toimivat suurien eurooppalaisten keskuskenttien kautta kuljettaen Äh, esimerkiksi rahtia ympäri maailman. Ja te näette tässä tämän kerro, kertoimin, niin se vaikuttaa todellakin äh, ta- ta- taloudellisia vaikutuksia. Meidän tulisi myös ymmärtää, että 30-35 prosenttia eurooppalaisista matkustajista käyttää äh, tätä matkustuskeinona päästäkseen kohteisiinsa. Eurooppalaiset lentoyhtiöt edistävät ja saavuttavat neljä kertaa enemmän työpaikkoja Euroopassa verrattuna eh, ei-eurooppalaisiin eh, mantereiden väliseen, välisiin liikennekeskuksiin. Eli tämä on tässä eh, erittäin suuri argumentti, kun puhutaan kestävästä taloudellisesta vaikutuksesta. Annan tässä teille hieman ajatuksia siitä, mitenkä lentoliikenteeseen suhtaudutaan muualla maailmassa. Kuten sanoin, me tarvitsemme liikennekeskuksia, että me voimme kilpailla globaalilla tasolla. Te näette, että muualla maailmassa investoidaan hyvin paljon, varsinkin lähi ja kaukoidässä. Ja esimerkiksi Intia ja Etelä-Amerikka näyttäisi suurin piirtein samoja lukuja. Ikävä kyllä Eurooppa on jäänyt tässä jälkijunaan näiden investointien suhteen. Ja tämä on asia, joka on huolenaihe, jos me todellakin haluamme parantaa kansainvälistä kilpailuasemaa Euroopassa. No hieman yksityiskohtaisemmin, mitä meidän on tehtävä, jos me haluamme tätä kattavaa lentoliikennepolitiikkaa? Meidän täytyy saada ensin oma pesämme hoidettua. Ei ole mitään järkeä lähteä kansainvälisesti solmimaan kaiken näköisiä liberaaleja sopimuksia, kuten kaksi aikaisempaakin puhuja sanoi, ennen kuin ne on selvittänyt ja huolehtinut siitä, että perustyö on tehty Euroopassa etukäteen. Euroopan lentoliikenneteollisuus on yhä vielä kaikkein eniten verotettu ja, ja kuormitettu lentoliikenneteollisuus koko maailmassa, mikä ei ole hyvä kilpailukyvylle meidän täytyisi myös täytäntöönpanna lainsäädäntöä Euroopassa, joka on jo olemassa liittyen esimerkiksi starttirahoihin ja, ja valtion apuihin, mutta koska näitä ei ole pantu täytäntöön, niin se tekee markkinat hieman epävakaiksi Euroopassa. Minä puhuin tehokkaasta infrastruktuurista kentillä, mutta myös tämä Myös äh, lentoliikenteen täytyy toimia. Ja meidän täytyy voida toimia myös globaalilla tasolla ja avain tässä on se, että Euroopassa äh, lentoliikenne otetaan mukaan päästökauppajärjestelmään, joka onneksi otetaan nyt mukaan äh, kansainväliselläkin tasolla. Nyt se, mitä meidän on tehtävä mantereiden välisellä tasolla. Ensinnäkin meidän on perustettava politiikkaamme bisnekselle. Tässä hyvin hienosti sanottiinkin, että monet näistä kahdenvälisistä sopimuksista eivät, olisi, eivät ole menneet niin pitkälle kuin me olisimme toivoneet, eivätkä ne ole tuoneet Euroopan teollisuudelle sitä etua, mitä me alun perin toivimme, toivoimme. Joten meidän täytyy olla hyvin selkeitä ja kriittisiä, kun me arvioimme näitä asioita. Luonnollisesti meidän on parannettava Euroopan kilpailukykyä, sanoin tämä jo aikaisemmin, mutta minusta meidän täytyisi myös ymmärtää se, että meillä ei ole tätä yksi koko sopii kaikille näissä sopimuksissa Euroopan ja ei-eurooppalaisten maiden välisissä sopimuksissa. On hyvin monia keinoja käsitellä asioita. Meidän täytyy olla realistisia, meidän täytyy olla luovia, kun me pyrimme sopeuttamaan kaikki potentiaalit näillä markkinoilla. Ei todellakaan ole tätä yksi koko sopii kaikille, ei ainakaan nykyisessä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. On muutamia kriteereitä, jotka me haluamme teille kertoa. Ensinnäkin meillä, meidän täytyy luoda ja varmistaa se, että meillä on yhtäläiset lähtökohdat kansainvälisellä tasolla. Kuten sanoin, se meidän täytyy tehdä äh, selkeä analyysi äh, menneisyydestä, kuten aikaisemmat puhujatkin jo täällä hieman selvittelivät. Meidän tulee keskittyä myös sääntöjen äh, harmonisaatioon. Tämä on erittäin tärkeää kilpailukysymyksille ja minä pitäisin, arvostaisin kovasti sen, että, että huomioidaan ympäristö, turvallisuus, lentomatkustajien oikeudet. Tässä on paljon asioita, jotka on otettava huomioon. Meidän täytyy olla luovia, eli kun me toimimme, meidän täytyy miettiä uudenlaisia sopimuksia ei-Euroopan maiden kanssa, jos ne tuovat etua Euroopan teollisuudelle ja tämä voidaan tehdä bilateraalisesti, paikallisesti ja ICAon tasolla kuten jo aikaisemmat puhujatkin täällä sanoivat. Ja sitten vielä lopuksi, meidän täytyy olla hyvin selkeitä omistajuudesta ja valvonnasta ja siitä, että tästä vapautetaan. Jos katsotaan EU-USA-Open eh, Skies-sopimusta, niin näen, että, että eurooppalaiset eh, sallivat 49 prosenttia ulkomaisia investointeja, kun se USAssa on vain 25 prosenttia. Näitä asioita on käsiteltävä ja meidän on oltava hyvin selkeitä siinä, että nämä ovat niitä seikkoja, jotka saattavat olla hyvin kriittisiä lähitulevaisuudessa. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia myös reilusta kilpailusta. Tämä on aika yksityiskohtainen kuva, mutta haluan vain näyttää teille, miten me olemme ajatelleet, että tällaisessa sopimuksessa voitaisiin käsitellä reilua kilpailua. Kilpailun valvonta, riippumaton valvonta, valtion avussa, avoimuus kaikessa rajojen ylitse liittyen myös palvelun tarjoajien omistajuuteen ja muuhun. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös huolehtia siitä, että ei syrjitä ketään. Kaikki saavat pääsyn näihin palveluihin eurooppalaisilla lentokentillä. Tässä oli muutama asia, jotka halusin teille kertoa. Odotan innolla keskustelua tässä parlamentissa esittelijä Marineskun kanssa hänen mietinnöstään. Kiitos. Thank you very much, Mr. Khan. So. Kiitoksia kovasti. Ähm, muutama puheenvuoropyyntö täällä jo. No, ihan rauhassa nyt vaan. Aloitetaan herra Kuunista. EPPstä ryhmän järjestyksessä mennään. Niin, kiitoksia kovasti kaikille kolmelle alustajalle. Stein, äh, äh, ja Kosta. Tämä oli aika mielenkiintoista kuultavaa, kuulla kuinka monisäikeistä asiasta oikeastaan on kysymys. Mä pani, pani merkille, että meillä on monta äh, yhteistä painopistettä. Esimerkiksi tämä tietenkin nämä, jos olette puhuneet tästä sopimuksesta Kanadan ja USAn kanssa, myöskin tämän sitten lentoliikenteen turva ja Euroopan unionin äh, alueella, tässä Single European Sky-alueella, yhteisellä lentoliikennealueella, ja sitten siellä, äh, missä tuota ei ole edetty ollenkaan, eli nämä funktionaaliset ilman lohkot ja ainakaan mitä tulee monen välisiin äh, äh, lentoihinkaan totesi ihan oikein, että meidän täytyy ensin saada oma pesämme järjestykseen. Se on äh, ihan selvää tietenkin. Ja siis se, mitä meidän jäsenmaihimme tulee, tässä on vielä matkaa siihen jonkinkin verran. Sitten tämä on suuri kasvu, kasvusektori. Puhuitte miljardin euron päivittäisestä liikevaihdosta ja tuhansista työpaikoista, ei miljoonista suorastaan. Tämä on sellainen mahdollisuus, mikä, meitä, mikä me, mistä meidän pitää pitää kiinni aivankin, aivan vallankin tässä nykyisessä taloudessa tilanteessa. Eli että pystyä sitten hoitamaan henkilöliikenteen sujuvasti Kanadan ja äh, Yhdysvaltain sekä toisaalta Aasian Lähi-idän välillä. Dubai esimerkiksi on äh, kasvualue. Sen pitäisi hoitua, hoitua sujuvasti näiden suurten kauppakeskusten välillä. Tässä onkin yksi kysymys äh, ajatellen tätä vapakauppa aluetta mm, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Tämä kytkeytyy siihen mitä se voisi vaikuttaa tähän. Äh, Sitten tämä äh, päästökauppajärjestelmä, se on, mm, siinä ollaan jonkun verran äh, edistytty ja se on noussut esille siinäkin senkin yhteydessä. Meillä olisi mahdollisuus sitten äh, ajatella näitä äh, hiilidioksidi Euroopan äh, päästä sitten kaupallisesti kannattaviin tuloksiin ja samoin kilpailun vapauttamisessa. Ja mitenpä sitten VTO suhtautuu näihin neuvotteluihin, joita me käymme kahdenvälisesti tällä saralla. Eli infrastruktuurista on jo aiemmin puhuttu, mitä tulee tähän äh, äh, verkko, verkkojen Eurooppa-välineeseen, jossa lentoliikennekin jatkuvasti yhä merkittävämpää roolia. Se, äh, se on muistettava, pidettävä aina, aina mielessä, että näiden infrastruktuurin omat maantiet tai vesistöt tai ilmailukysymyksessä. Ne ovat aina parantamisen tarvetta siellä, ja jos ajatellaan tätä paikallista ulottuvuutta, ja se on nimenomaan sitten taloudellisen kasvun pontimena, jos mikä. Se, haluaisin tätä vielä tässä painottaa. Tässä on pitkä yhteinen tie kuljettavana pohjat. Sitten seuraava kysymys. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos eh, puhujille erityisen mielenkiintoisista alustuksista, jotka eivät nyt kuitenkaan niin kovin positiivisia olleet, koska johtopäätöshän on se, että odotukset, joita on herätetty, eh, eivät toteudu. Reisesti sanoen, en koskaan oikein uskonut näihin miljardien eurojen voittoihin, joista puhuttiin näissä Euroopan komission vaikutusten arvioinneissa – mutta tämä yleinen taloudellinen kriisi, jossa ollaan nyt toimittu viime vuodet, vaikeuttaa ehkä myös johtopäätösten tekemisen. Joten haluaisin kuulla teiltä teidän näkemyksenne myös tästä. Toisekseen, mitä tulee näihin lakien konvergoimiseen, se on hyvin tärkeää. Yhtenäistämiseen olen samaa mieltä siitä, että tehtävää on vielä paljon. Ja ajattelen tässä esimerkiksi näitä suuria eroja, joita meillä on esimerkiksi palkka- ja työolosuhteissa sektorilla, joka tavallaan pitäisi olla yhtäläinen. Ja se, että puuttuu myös edistysaskelia yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatila-asiassa – ja kun puhutaan äh, tämän lainsäädännön yhtenäistämisestä esimerkiksi kolmansien maiden kanssa, miten te näette tämän konkreettisesti? Mitkä ovat ne konkreettiset asiat, joilla meidän pitäisi tehdä sopimuksia ja jossa meidän pitäisi päästä harmonisaatioon? Ja tästä aasinsiltana irrallaan keskusteluista Euro, Euroopan unioni ja kolmannet maat, niin mikä on lentoyhtiöiden rooli jotka tekevät yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä erilaisten allianssien kautta. Eikö olisi mahdollista globaalimmalla tasolla tehdä sopimuksia siitä, että olisi yhtäläiset säännöt ja yhtäläiset säännöt näiden allianssien keskellä? Esimerkkinä minä tiedän, että lentoyhtiöiden keskellä käydään nyt myös keskusteluita päästökauppajärjestelmästä niin, että voitaisiin saada yhtenäinen kanta päästökauppajärjestelmästä maailman tasolla. Eikö se olisi mahdollista myös muissa asioissa, niin että me eh, lähentyisimme toisiamme? Sitten vielä lopuksi, mitä tulee valtion tukeen, ihan konkreettisesti haluaisin nähdä tämän vertailun esimerkiksi, jos on Lähi-idässä eh, tällainen liikennekeskus ja yritykset, jotka tulevat siltä alueelta, suhteessa siihen, millä tavalla me toimimme täällä Euroopassa. Mitkä ovat ne suuret erot ja mitkä ovat ne vaarat ja uhat, jotka tähän liittyvät nimenomaan valtion apujen suhteen. Kiitos. Ja. Siderova Meisner. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos näistä alustuksista. Näiden ensimmäisen kahden kohdalla äh, meille on aina sanottu, että on miljardien etuja ja Said Kadraui tästä juuri puhui, että niitä ei sitten olekaan. Sehän on todella ikävää, koska toki me olimme toivoneet, että tämä toisi mukanaan jotain. Te sanoitte myös, vedän nyt yhteen kaikki kolme puheenvuoroa, että näissä EU-sopimuksissa ei oikeastaan ole mitään etuja verrattuna bilateraalisiin sopimuksiin. Eli siis tässä on kysymys tällaista harmonisoidusta EU-sopimuksesta kolmansien valtioiden kanssa, koska aikaisemmin tällaisia ei ollut. Eli siis tämä on nyt äh, ainakin EU-tasolla samat äh, sopimukset, sama tilanne. Sitten vielä erityisesti EU-USA-sopimukseen. Minulla on sellainen käsitys, että me emme koskaan tule löytämään tätä yhteistä nimittäjää. USAlla on aina etuja äh, EU-suhteen, ja herra Kaan puhui siitä, varsinkin jo mitä tulee markkinaosuuteen, niin EUlla on vain 25 prosenttia USAssa, ja USAlla 49 prosenttia meillä. Minä tiedän kun vuonna 2010, kun me kävimme pienen valtuuskunnan kanssa Washingtonissa, me suhtaudumme hyvin optimisesti tähän, että emmekö me voisi neuvotella kumppanuussopimusta, me haluamme suuremman markkinaosuuden, ja silloin meille sanottiin, että toki, jos te poistatte yölento, Äh, kielon Euroopasta, niin me voimme puhua myös markkinaosuuksista USAssa. Eli sen vuoksi EU-USA-sopimus äh, on asia, josta yhä useammin tässä valiokunnassa puhutaan, niin tämä ei koskaan tule olemaan tasa-arvoinen. Aina kun me haluamme jotain lisää, niin silloin USAkin haluaa lisää. Eli tämä tulee aina olemaan epätasapainossa. Ja sen vuoksi tämä on ollut oikeastaan ainoa asia, josta me valiokunnassa mietimme, tulemmeko me edes hyväksymään tämän sen vuoksi, että tämä on niin vinoutunut. Samanaikaisesti USA on meille tärkeä kumppani sen vuoksi, että meillä on yhdessä 60 prosenttia maailman lentomarkkinoista. Eli voitteko te arvioida, uskotteko te en usko sitä kuitenkaan, mutta että jos me saamme tällaisen vapaakauppasopimuksen EUn ja USA, USAn kesken, mistä jopa Obama puhui ensimmäisessä puheessaan, et, ja sitten mitä tulee Kanadaan, niin minulla on kyllä sellainen kuva, varsinkin mitä herra Steinen täällä sanoi, että tässä on etuja, toisin kuin mitä herra Poff sanoi, että ei olisi mitään etuja minä olen kyllä sitä mieltä, että se on tuonut mukanaan hyvää. Sitten vielä viimeinen kysymys äh, herra Kaanille. Te puhuitte tällaisista yhtäläisistä lähtökohdista, level playing fieldistä. Ja toiseksi viimeisessä dia- tai kuvassa te sanoitte, että täytyisi löytää uudenlaisia sopimuksia kolmansien valtioiden kanssa. M- millaisia sopimuksia nämä sitten oikein olisivat? Ja varmasti tämä kiinnostaisi myös komissiota. Miten me voisimme parantaa näissä sopimuksissa, että me saisimme enemmän etua niistä? Ja mitä tulee sitten yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan? Tämä on ongelma tietyille jäsenvaltioille ja sillä selvä. Mrs. Lichtenberg. Lichtenberg. Kiitos. Minä haluaisin vielä palata mm, tähän kysymykseen näistä mahdollisista taloudellisista hyödyistä, kun saadaan nämä sopimukset, millä, millä tavalla ne on sitten kyetty saavuttamaan. Se on, haluaisin sitä vielä tarkentaa. Ja sitten komissio aikoinaan puhuu näistä rahoituskehyksien yhteydessä. Sitten EUn Yhdysvaltain sopimus. Se on aika ongelmallinen moneltakin osin. Me, me edellisen suuren keskustelun, kun kävimme esittelijän kanssa, puineet pitkään sitä, että onko mitään e, järkevää, järkevää että Yhdysvallat koko ajan asettaa lisää vaatimuksia vain tämän nykytilanteenkin säilyttämiseksi, puhumattakaan, että voitaisiin edetä neuvotteluissa. Minusta tässä on yhä selvämmäksi käynyt, että, että ei tässä ole suora, suorastaan kovin intoa saada tätä, näitä tasapuolisia toimintaedellytyksiä toimijoille. Ja kannattaa miettiä, että pitä, onko mitään järkeä jatkaa näitä neuvotteluja näistä, tästä sopimuksesta. Eh, eh, tässä puhutaan tietysti näistä eh, kriittisistä kysymyksistä ja tapa, tapauksista. Se on tietenkin olennaista, mutta myös kun miettii sitä jatkoa, niin herää kysymys, onko tässä enää järkeä. Sitten puhuttiin eh, tästä eh, maailmanlaajuisten sääntöjen lähentämisestä toisiinsa. Silloin täytyy ajatella eh, palkkoja, turvallisuutta ja muuta, muita olosuhteita, jotka ovat hyvin erilaiset eri puolilla maailmaa. Ja sitten elää siinä toivossa, että Euroopan unioni tavallaan mm, tämän omian erittäin vankkumattomien turvallisuus, palkka ja vaatimuksineen ja näiden, näissä lentotäsmällisyyden mukaan tai kautta sitten häntänä heiluttaa koiraa, näinkö kuvitellaan. Tässä pelkään nimittäin, että, että kaiken kaikkiaan tapahtuu yleistä tason vesittymistä, kun silloin kun me näitä yhtenäisiä säädöksiä tavoittelemme. Kannattanee varmaankaan miettiä näitä nykyisiä sopimuksia eikä ja kaikkia aivan sitten mm, ryhmittää tämän toiveen. Tässähän on ansaita mahdollisuus alle. Tässä on kuitenkin pikkuhiljaa tämä lentoliikenne sitten rapautuu jos, jos ajatellaan, mitä tässä äsken kollega Meissner viittasi tähän äh, äh, äh, mm, maatimuksiin, yö, yölentorajoituksiin, silloin tätä tietysti joutuu myöskin laajentamaan, koska tätähän ei ole oikeastaan ollenkaan sivuttu näköjään näissä keskustelussa ja varmaankin jatkuvasti sitten laajentaa, laajentaa näitä, myöskin näitä neuvoteltavissa olevia kohteita. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vieraille. Saamme kattavan katsauksen aiheeseen. Ennen muita kommentteja haluaisin tietää, meillähän on tämä kirjonen nyt, ja puhumme sopi, palvelusopimuksena. Me meillä ei ole kattavaa listaa. Puhumme muutamasta, mutta ensin haluaisin tietää, kuinka monta meillä on. Tässä ei määritä mitään. Puhumme muutamasta alueesta. Muistan, että kävimme tällaista keskustelua kauan aikaa sitten. Puheenjohtaja varmaan muistat samaakin. Meillä kerrottiin, että meillä on tässä tällainen yleislääke. Pitää siirtyä kahdenvälisistä sopimuksista EUn tason yleissopimuksia. En välttämättä ollut eri mieltä. jos ajatellaan asiaa käytännön puolelta, mutta mikään ei ole erityisen helppoa tässä. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, se kertaa valtavasti huom huomiota, koska markkinat ovat valtavat, mutta minä haluaisin tietää, missä Brasilian suhteen mennään, koska Yhdysvallat on tehnyt sopimuksen, mutta me emme. Venäjä ja Kiina, valtavat nousevat markkinat, jotka tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä, joten vähän päivitystä, missä me mennään, niissä puitteissa, mitä täällä voitte sanoa. Sopimusten määrän suhteen haluaisin yksityiskohtia. Mitä sanoa kirjalle meillä on? Ja sitten EU ja Yhdysvallat. Tässä on pitkä historia. En tiedä, miksi kukaan ajattelee, että olisimme saaneet enempää kuin saimme. Me olemme tehneet aika hyvää työtä tehneet. Meillä on, kun tarkastelemme omistamista kontrollia, olen vapaan markkinoiden kannattaja Isosta Britanniasta. Minulla ei ole väliä, kuka omistaa yritykset pääasiassa. Me omistamme brittejä yrityksiä, ma- yrityksiä maailman ympäri ja muuten investoivat Isän Britanniaan. Minulla ei ole mitään esteitä tässä, mutta itse asiassa Yhdysvalloissa tämä 24 prosentin rajoite, se on ällistyttävää. Mutta kuinka paljon aikaa pitäisi keskittyä kohdistaa Yhdysvaltoihin, kun minä kiinnitin juuri huomiota näihin nouseviin markkinoihin. Meidän täytyy tietää, että tämä Kanada on iso markkina myös. Ja kiinnostavia näkökohtia datasta. Kiva nähdä teidät täällä koko kontekstissa. Voimme puhua kilpailusta päivät pitkät tai palvelusopimuksista. Mutta jos EU-markkinoiden kilpailukykyä tarkastellaan ja EUn lentoyhtiöiden kilpailukykyä ja Euroopan lentoyhtiöiden markkinoita. Me, meitä verotetaan kovasti, rasitteet isät, meillä on Britanniassa omat rasitteensa. Ja tämä päästökauppajärjestelmän katastrofi ei ollut millekään suhteelle hyvää. Se mentiin ihan pieleen. Eikä vaikuttaa ympäristövaikutukseen, koska oli koko joukko muita toimia. Me toivomme, että ikään löytäisi ratkaisu, joka ihmiselle sopisi. Se ei ollut hyvä keino eteenpäin. Yhtenäinen Euroopan ilmailualue kannattaa sitä voimakkaasti. Meillä on jälleen pulmioidenkin jäsenvaltioiden sitoutuminen – ei, omani, oma maani on sitoutunut. Me tuomme mukana Caesarin ja teknologian ja voimme myydä näitä asioita. Oletaan, että se on sieltä meille aitoa nostetta. Me haluamme, että komissio haluaa tätä ja tiedämme, että he ovat liikekannalle. Pitäisi varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat ja estävät näitä, edistävät näitä ilmatilan tavoitteita. Täytyy olla luovia. Ei meillä voi olla tällaista yhden ratkaisua. Jos yksi koko ei koskaan sovi kaikille. Ihmisillä on erilaisia ajattelutapoja ja tapoja pyörittää alaa. Totta kai me haluamme palvelustandardeja, niitä voi odottaa, mutta kolmaselle maille ei voi pakottaa jotain käytäntöjä. Me emme halua pilata markkinoita. On ollut hyvä, kiinnostava idea käydä tätä keskustelua, puheenjohtaja. Monet kysymykset jäävät avaimeksi. Meidän pitäisi saada lisää informaatiota. Toivon teille mitä parhaan, parasta menestystä ilmatilaa koskevissa neuvotteluissa. Mutta maita, jotka mainitsin, joissa pitää päästä eteenpäin, ehkä niitä pitäisi priorisoida. En tiedä. Aina kun me tulemme tänne, me puhumme Yhdysvalloista paljon, joka on iso, kuten on todettu. Mutta on muita alueita, joista pitää saada informaatiota ja pitäisi vähän ponnistella enemmän. Eh, kuinka paljon työtä tehdään, en tiedä, kun kukaan puhuu. Siinä se. Kiitos. <clears throat> Grazie Presidente. Io vorrei riprendere un concetto che... Eh, kiitos puheenjohtaja. Eh, minä äh, haluaisin viitata äh, äh, aiemman puhe, aiempan puheenvuoron sikäli, koska tämä kaikkihan pyörii näiden perusolosuhteiden välillä, jotka, jotka mm, näissä lentoyhtiöissä vallitsevat. Jos tarkastellaan näitä, tätä sopimusta mm, yleisemmin, sitä on pidetty aika hyvänä, kuten todettu, pitää äh, kiinnittää huomata myöskin niiden, niihin haittoihin, äh, kielteisiin piirteisiin, jotka nimenomaan koskevat eurooppalaisia äh, lentoyhtiöitä silloin, kun he investoivat, yrittävät avaamaan uusia markkinoita, hankkivat uusia lentovuoroja ja näin poispäin. Niin niitä, äh, sit, niiden toimintaa sitten äh, rajoitetaan. Markkinaolosuhteet ovat varsin tiukkarajaiset nekin. Ja sitten ovat, kun he, he äh, työstävät sitten tasettaan, huomaavat päätyneensä tilinpäätöksessä punaiselle useimmatkin näistä yhtiöistä. Ja minun mielestäni tämä nimenomaan korostaa, korostaa sitä, tappiot kasvavat, vaikka omaisuus kartu. Voisitteko jotenkin äh, sel, sel, selkeämmin kertoa, mitä me voisimme esimerkiksi tehdä, kun tätä asiaa nyt viedään eteenpäin. keskustelussa keskusteluissa äh, Yhdysvaltain, Israelin, afrikkalaisten, Afrikan valtioiden kanssa ja näin poispäin Ehkä, mets, ehkä me mennään nyt metsäpuolta. Tässä, tässä voisi olla kenties muutama seikka, jotka voisivat olla tärkeimpiä viitekehyksiössä. Thank you. Well, that... No niin, kiitoksia. Sitten minun kysymykseni. Ja haluaisin alleviivata sitä, mitä muut jäsenet sanovat. Tämä keskittyminen Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tärkeätähän se on. Brasilia, tärkeää se on, mutta mitä tapahtuu Venäjän, Kiinan, Intian, Australian, Uuden-Seelandin tapauksessa, joka saa neljä riviä kertomuksessa Singapore? Mitä näiden NS-sopimusten suhteen tapahtuu? Missä mennään? Pitää uskaltaisinko mainita Arabiamiraatit? Uhuh! Mitä siellä tapahtuu? kun tarkastellaan alueellista lentokenttää Manchesterissa, Roma Fasterit, minä tunnen sen, rakastamme sitä kun omaa lastamme. Manchesterin lentokentän terminaaleista näytöstä näkee jotain selkeää. Jos Manchesterin lentoja tarkastelen, Virgin lentoyhtiö Flori, lentää Floridaan. Minä olen sillä Etihad Qatar, Emiratit, Singapore, Continental, American. Näettekö, mihin sotaan menen? Ei yhtään EU-ssa rekisteröityä lentoyhtiötä lukuun ottamatta Virginin lentoa, joka lentää alueelliselta lentokentältä. En, en siksi, että herra Haan, voinko sanoa, että ollaan oltu liian kiinnostuneita, pakkomielteisiä tämän napalentokenttäidean suhteen, mutta ihmiset eivät ole kauhean innokkaita. Lennän Charles de Gaullein kautta ihmiset valittavat aika paljon siitä. Tässäkin huoneessa valitetaan siitä. Pyrin välttämään Heathrowta. Ei, ei siitä sen enempää. Frankfurt, siitä kuulee. konseptinne, eh, että minulla on vähän päänsärkyä, mutta sitten tämä palvelutason palvelutason tiputtaminen liittoutumien kautta. Alhantaravi puhui lentoyhtiöiden liittoimista. Minne ollaan menossa? Enpä tiedä, kun ei enää buukata Lufthansa-lentoa. Bukamme vain Star Alliance tai One World-lentoja. Mutta kun mainitsin Manchesterin palvelut, niin kiinnostavaa, että tämä EU-Yhdysvaltojen e liberalisointi on voinut avata enemmän reittejä. Mutta se on merkinnyt ää, lentokoneiden tason vähentämästä aikaisemmin leveitä koneita päiv- kerran päivässä Chicagoon. Jos lennetään 757 Atlantin yli, ei kaikkein mukavin lento kone, istua siellä kone takaosassa proletariaatien kanssa, jos saa sanoa. Ja tämä aika sekalaisia kokemuksia libera- liberalisoinnin kanssa. Ja sen muista, muistatteko herra Kajakan? miten mahtava diili Yhdysvaltojen kanssa. Aivan fantastinen. Näitä, että meillä on kädetkin sen ostamassa. Fantastinen diili Yhdysvaltojen kanssa. Ja jotkut silloin sanovat, että tämä näyttää meistä pikkuja, jossa hilloa tänne amerikkalaisille. Ja, ja sillä luvataan eurooppalaisille hilloa huomenna. Me täytimme amerikkalaisten hillopurkiin, mutta kun tarkastelen omaa hillopurkkia, se on tyhjää. tai ehkä saamme sormemme hillopurkiin ja jotain sieltä pohjalta ehkä väännettyä, mutta paljonkaan emme saaneet paljonkaan sitä irti. Tämä huomisen hillo ei koskaan sitten ilmetynyt herrakkaan, joka on hävinnyt jonnekin, eikä ole koskaan palannut selittämään, mitä on tapahtunut. Mutta meille myytiin pikkasen kakkosluokan tavaraa. Joku sanoi, että ennenpäin me olisi voinut saada. Mä hyväksyn sen, mutta älkää sitä sanoko meille, miten fantastinen diili se oli. Se oli diili. Sen voimakkaaminen kantaani voi ilmaista. Mietinnön kannalta on kiinnostavaa, että tuo raportti osoittaa sen, mitä epäilimmekin valiokunnassa näistä palvelusopimuksista. En tiedä, jos luokitelisimme A-sta E, jakaisimme todistuksia F, sitten F merkitsisi luokalle jäämistä, niin enpä tiedä, mitä arvosanaa voisimme antaa, mutta, mutta se, että kut, kutosta parempaa me voisi antaa, että me ehkä ihan nelosten tasoa ole, mutta, mutta keskinkertaista on se, mitä tästä voisi sanoa. Minä olen sanassani sanat, ja nyt on Baldwinille. onko meille myytynyt vähän kakosluokan tavaraa? Raportin mukaan meidän täytyy miettiä komissiossa asioita uudelleen. Herra Baldwin pyydän. kiitoksia puheenjohtaja. mukavan jamaan minut tähän panittekin, mutta erittäin hyvä saada keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Eh, herra kun erittäin hyvän eh, mietintöluonnoksen pohjalta. Tässä on eh, tukku kiinnostavia kommentteja, mikä vain vahvistaa tämän valiokunnan sitoutuneesta aiheeseen. Tämä kertomus, mistä tänään nyt aamulla on keskustelu, ja se tuli hyvin tässä näissä alustuksissa ilmi. Hyvän kolmikon toimesta. Tässä on nyt koko joukko asioita ja aika suuri kiusaus ryhtyä puimaan niitä kaikkia, mutta mutta arvelen, että mikrofon, ään, mikrofonin niin suljettaisiin ennen kuin olisin päässyt edes puolen väliin. Eli pääkohti nyt sitten yleisenä kommenttien sävy on liian kielteinen mielestämme, mitä ensinnäkin tulee Euroopan unionin saavutuksiin, ei pelkästään komission, ja sitten tulevaisuuden näkymiin. Ja on aika lailla ristiriidassa meidän oman tiedon, tiedon kanssa, joka edustaa tätä strategista uudelleen ajattelua todellakin puheenjohtaja. Ja vaikka se vasta onkin äh, luonnosvaiheessa Marines, kun mietintö tässä asiassa on äh, hyvä pohjaa tässä. Erityisesti äh, Se sivulla 72 oleva äh, profetia siitä, että, että kultaiset äh, ajat ovat ohi. Tässä viitataan nyt 90-lukuun ja sitten siinä vielä kerrotaan, että, että Euroopan politiikka ei helpota tätä jatkokehitystä, vaan tapahtuvat, nämä kehitys tapahtuu Euro- EUn politiikasta huolimatta. Yritimme selvittää, mistä maineen skeptismi, ja katsoimme, että ne ovat perustuneet pariin, perustuvat muutamaan väärään väärinymmärrykseen. Eli että, että että liikenne naapurimaihin, sopimuksen alaisiin naapurimaihin on ihan samanlaista kuin sopimuksettominkin naapurimaihin. Ja sitten toisaalta on todeta myöskin, että tällaisten sopimusten Mm, vaikutus on jäänyt olemattomaksi. Jos näin todella on, niin aika vakava syytä. Otetaan vaikka Marokko tässä siellä, siellä tämä mainittiin tästä nollavaikutuksesta ennen eh, EUn Marokon sopimusta. EUn ja Tunisian välinen liikenne oli kaksinkertainen verrattuna EUn Marokon väliseen liikenteeseen sen jälkeen, kun Marokko-sopimus astui voimaan. EUn ja Marokon välinen lentoliikenne on EUn Tunisian välistä liikennettä suurempaa 2006 kuudesta, miljoonasta on nyt sitten viime, tai vuoden 2011 11,5 ja puoleen miljoonaa. 14 prosentin kasvua ja e, Tunisian EU-välinen liikenne on pysynyt samalla tasolla. Eli mm, uskoisimme tämän taloudellisen vaikutuksen pyörivän tuossa 3,5 miljardin paikkeilla. EU, EU-Marokon äh, välinen liikenne, äh, äh, tai tämä tulomuodostus siltäkin osin on kasvanut 40 prosentilla. Eli näin tässä hämmästelen näitä kielteisiä arvioita. Ja sitten tämä VT, VTO-ulottuvuus entisen neuvottelijalla kuulostaa varsin kiinnostavalta siellä tietysti VTO-ohjenuora on tämä suositumusperiaate, että mitä tarjot yhdeltä, tarjot kaikille. Olisi Kaanilta hauska kuulla, onko tämä e ihan tähän samaan menemään tokkopa. Näin on asianlaita. Mutta siihen asti, kunnes pääsette tähän, tähän, tälle tielle, VTO on minusta aika hyvä kanava. Kyllä. Sitten vielä tähän isompaan kuviaan. Neuvosto on aika hyvin ollut samoilla linjoilla meillä neuvottelumaan me uudistaessa, että, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emme vähemmän Eurooppaa ja näin paluu vanhoihin hyvin aikoihin on taas kynnyksellä, jos näin halutaan miellä, mieltä. Tällaiset monistetut sopimukset eivät, eivät toimi, Kaikki, kaikilla on omat, omat erityispiirteensä. Vertaisin tätä tilannetta pubin omistajan, kuten tekin puheenjohtaja, että me haluamme aina neuvotteluissa, että, mutta kuitenkin tämä ää, epä, e, tällaiset erimielisyydet kuvastavat tätä, että tämä sopimus on elossa. Kaikki sääntely tietysti edellyttää jatkuvia neuvotteluja. Yhdysvaltain kanssa näissä eh, erityisissä komiteoissa, joihin on viitattukin. Eh, kun me eh, esimerkiksi EUn ja, tätä, EUn ja Kanadan välistä sopimusta täytäntöönpanemme EUn ja USA, kuten mainittiin. Ja sen täytäntöönpanosta ei oikein minusta vielä tässä vaiheessa voi sanoa, että etteivätkö ne olisi toimineet herra Meisner viittasi muihin neuvotteluihin. Ja nyt sellaisella tavalla puolivälin tarkastelukaan otti esiin tämän käsitteen, joka vasta viime viikolla otettiin esille, jossa Euroopan kanta oli erittäin, erittäin voimakkaasti esillä. Se on sitten Persilahden maiden kanssa tulossa uudelleen esille sitten äh, muuten äh, neuvottelut muiden maiden kanssa muistetaan mieliin äh, neuvoston päätelmiin, jossa peräänkuulutaan räätälöityjä ratkaisuja Turkin, Venäjän, muutaman Persialahden maiden ja sitten mahdollisimman varhain myöskin Kiinan suuntaan käytävissä neuvotteluissa. Eli jokaisessa tapauksessa on jo olemassa neuvotteluvaltuudet, tai siis lähes kaikissa, ei, ei enemmissä, ei, ei muuta. Ja no, muutama seikka vielä. Olimme mielissämme, kun pää, pääosasto pää, sai tavata herra Propstin hyvin varhaisessa vaiheessa. Olisi ollut todella hauska saada puida näitä faktakysymyksiä hänen kanssaan vielä lähemmin ja niin ikään haluaisin tästä esi, mietinnän esipuheesta painava syyt, syytös siitä, etteikö komissio, komissio antaisi parlamentille luettavaksi yhteistyöelinten yhteisten työryhmien ja komiteoiden pöytäkirjoja. Kyllä, näin, tämä ei pidä paikkansa, olette kyllä niitä saaneet normaalien, normaalin menettelytapojen, asiakirja koskevien menettelytapojen kanssa meidän pitäisi tarkistaa ensin, että saako, saako nämä julkistaa, jos niitä pyydetään, mutta ei meille sinällään ole mikään ongelma. Jos te niitä haluatte, niin okei, okay, pyyt, pyytäkää. Mr. Baldwin, I thought you... Paljon kiitoksia, herra Baldwin. Tarkoitan, että komissio voi puhua sen vuoksi, että komissio on vähän kielteinen ja, ja mutta minähän rakastan koiranpentuja, jos nämä nyt vähän pentuasteella ja sopimukset kasvavat tästä isoksi turreiksi, niin sitä parempi. Tässä on kysymyksiä jäseniltä. Haluaisitteko te, herra Van der Steiner, aloittaa kysymyksiin vastaamiseen omalta alueelta? Sitten Brobst ja sitten Haan. Um, Puheenjohtaja, kiitos. Ihan muutama vain näistä asioista, jotka otettiin esiin liittyen EUn ja USAhan erityisesti. Kysymykset esimerkiksi investoinneista. Minusta tämä pitää ymmärtää myös tällaisena sääntöjen lähentymisongelmana. Yritin sitä esittää ja selvittää myös omassa puheenvuorossani ja on aika konkreettinen, jos lähdetään tältä tasolta. Me tarvitsemme paremman sosiaalisen sopimuksen työntekijöille, varsinkin lentäjille molemmilla puolin Atlanttia. On aikamoinen paradoksi, että nämä pilotit ovat hyviä kommunikoijia ja ammattilaisia. Ja mielestäni tässä tilanteessa on ihan vahva analogia liittyen pilottien tilanteeseen Euroopassa ja USAssa. Ei minulla ole mitään äh, taikaratkaisua tähän, mutta mikäli pilotit näkevät äh, äh, hyötyä siinä, että ne ryhtyvät perustamaan tällaisia työpaikkaneuvostoja allianssitasolla, niin se olisi yksi mahdollisuus. Ongelma on poliittisesti nimenomaan USA. Tämä liittyy myös tähän kysymykseen, jonka monet puhujat ottivat esiin, herra Kuun ja monet muut. Yhteys lentoteollisuuden ja muiden teollisuuden kesken Tämä on asia, joka täytyy huomioida, koska tällä tavalla voitaisiin tasapaino, tasapainottaa eh, näitä vapautuskysymyksiä myös muilla aloilla kuin lentoteollisuudessa ja sitä kautta sitten ehkäpä USA lähtisi poistamaan tätä estettä ja syntyisi uudistuksia. Samanlaisia eh, yhteyksiä voisi tulla myös muissa suhteissa. Täällä on mainittu muun muassa ne ongelmat, mitä on muiden maiden kanssa. Esimerkiksi se, että EUn tasolla pitäisi neuvotella tehokkaasti ongelmakysymyksissä, että ei lähdetä äh, mihinkään tällaiseen laajamittaiseen sopimukseen, vaan käsitellään vain sitä yhtä ongelmaa. Ja jos tällä tavalla voitaisiin tasapainottaa muitakin äh, asioita, niin tämä voisi olla yksi ratkaisu. En nyt tässä mainitse Ja tällä ei välttämättä ole varsinaista vipuvaikutusta positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Tässä minun osuuteni taisi ollakin. Mr. Probst. Ja Pro- Probst. Oui, merci. Kiitos. Täällä esitettiin kysymys vapaakauppasopimuksesta Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa. Yritin sanoa sen, että mielestäni tämä kahdenvälinen kehikko ei auta vakuuttamaan maata, joka ei halua myönnytyksiä tehdä. Totta se, mitä Rave Fasta sanoi, puhutaan valtiosta, sopimuksia on tehty maajakon kanssa, ei niitä ole paljon, mutta mitä tapahtuu Kiina Venäjän, Japanin, Intian kanssa, Korean, ne eivät halua neuvotella. Voimme sanoa, että haluamme neuvotella, neuvosto voi sanoa komissiolle, että yritetäänkö vain neuvotella, eivät he halua. Vapaa kauppasopimus Yhdysvaltain kanssa voi olla hyvä foorumi. Sanoa, että mekin haluamme keskustella lentoteollisuudesta. Ja jos ei kiinnosta, niin sitten pöytään voi panna jotain asioita, joka kiinnostaa. Eli tämä monen sektorin neuvottelut on idea. Tämä suosittomuuslauseke ja VTO on yksi keino, mutta jos, jos ajatellaan 2002 tavoitteita, niin mainitsemani keino on ainoa. Tai sitten kahde, tavallaan kahdenväliset sopimukset edelleen maiden kanssa, mutta kahdenvälisessä sopimuksessa puuttuu työkaluja maailmankaupanjärjestön, siis kiinnostava työväline on tämä sovittelujärjestelmä. Jos joku valtio sanoo, että minä en tiedä tätä, mutta eh, eh, se ei teekään. Sitten pannaan paneeli pystyyn ja se tekee päätöksen. Tämän tyyppinen foorumi voi haittaa myös Euroopan teollisuudelle seurauksia. Jos Euroopan teollisuus ei kykene kestämään kilpailua tällä alueella, niin sitten ei pidä tehdä sitä. Täytyy asettaa muita tavoitteita. Ne voivat olla liberaaleja tai protektionistisia. Sitten pitää keskustella teollisuudelle kanssa, halutaanko avautumista, mutta pystyykö se siihen, se on kysymys. Ja sitten säätelyyn lähentyminen. Se, että kahden välissä sopimuksessa on kohti, jotka koskevat liikennöintioikeuksia, on virhe. On monta keinoa puhua säätelyn lähentämistä kumppanien kanssa liikennöintioikeuksien lisäksi. Tällainen sopimus Yhdysvaltojen, Kanadan, Brasilian, Venäjän ja Kiinakin kanssa aika paljon sopimuksia lentoturvallisuuden lähentymisen suhteen. Ei, on maita, joilla on äh, lentoteollisuus. Ne haluavat, että heidän koneensa tyyppi hyväksytään ja voivat lentää kaikissa maissa sen sijasta tästä ongelmia ää, sertifioiden kanssa, vaan että luotaisiin mahdollisimman läheisiä säätelyjärjestelmiä, että tyyppi hyväksytty yhdessä maassa johtaa sertifioitin toisessa maassa. Olen sanonut tämän Euroopan ilmanliikenteen sopimuksen suhteen. Tämä säätelyn lähestyminen ja liik- liikennöintioikeudet aiheuttavat ongelmia kumpaankin suuntaan, yksi toiselle toinen toiselle. Sopimusten joukossa on voittajia. Koska maita, joilla ei ollut sopimuksia ja joilla on, vähän, on ollut vähän oikeuksia. Se on totta. On patent, sopimukset ovat avanneet potentiaalisia oikeuksia, mutta voiko niitä hyödyntää? Jos maalla ei ole sopimuksia Yhdysvaltain kanssa, niin ei ole tarvetta koska lelit oli yhteyksiä, vai johtuiko se siitä, että Yhdysvaltain on rajoitteita, potentiaalisia mahdollisuuksia, mutta käyttääkö näitä hyötyjä? Ja minun löytämäni luvut osoittavat, että näitä, tätä potentiaalia ei hyödynnetä. Rebolvi sanoi, että on Marokko tapaus, jossa kaikki toimii erittäin hyvin, mutta vastasin tuohon. Se toimii erittäin hyvin vuodesta 2001 lähtien koska 2001 Marokko päätti muuttaa kokonaan ilmailupolitiikkaa. Ennen heillä oli perinteistä protektiivista politiikkaa. Tänä päivänä sanovat, että turistien raha on kiinnostavampaa kuin ää, Marokko kuninkaalliset kunnallinen lentoyhtiö. He avasivat kaiken, yksipuolisesti. Kaikki yhtiöt ovat tervetulleita. Siitä tuo räjähdys tulee jos Barack olisi pitänyt perinteistä politiikasta kiinni, se, olisi neuvot, se ei olisi neuvotellut yhteisön kanssa, ei olisi sopimusta. He neuvottelivat, kun he muuttivat politiikkaa. Eli palaamme alkuperäisen kysymykseen. On hyvä haluta Kiinan kanssa sopimusta. Mutta koska? Venäjän kanssa. Mutta milloin? Jossain vaiheessa pitää, Venäjän pitää sanoa, että ei pidä vaatia rojalta ja Siberian ylilentämisestä. Venäläiset eivät halunneet. Tässä oli paljon rahaa Aeroflotille ja muualle menossa. Siellä oli paljon edunsaajia oikealle vasemmalla. Mutta sen tätä pääse maailmankauppajärjestöön. Nyt ollaan maailmankauppajärjestössä. Sopimus on laadittu, mutta täytäntöönpanoa odotetaan. Jos olemme tehnyt tätä maailmankauppajärjestön puitteissa, olisimme vain tehneet maailmankauppajärjestön paneeliin. Herra Pauli sanoi, että odottakaa vähän Hobbista, että olet saaneet yhteisten komiteoiden pöytäkirjoihin. Pyysin niitä. Minulla on jokainen kokeilta sanoa, että jos haluatte, niin tavataan. Mutta me nä- näytämme sitä teille vain meidän läsnäolessa. Emme kutsu tätä vapauksi pääsyksi vaan että paperit ovat semmoinen ritauttaa. Mutta kesti kolme kuukautta, kun pääsin lukemaan jonkun, jonkun toimistossa jotakin pöytäkirjassa. Ei tämä ole vapaata pääsyä. Mitä minä haluan näistä asiakirjoista on? Haluan nähdä, ovatko nämä sopimukset tuottaneet myönteisiä tuloksia. Kuulitte johtopäätökseni. että ei tämä muuta paljonkaan. näin parin sekakomitean päätökirjat. En nähnyt, että ne täyttäisivät nämä säätelyn lähentämisen suuria odotuksia. Olen pahlainen. Ja jos teillä on jotain näytettävää, jotain olen luottun, lukenut, niin sitten on. Kiitos. Clark. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tässä on tukkukysymyksiä, jotka on mielsen olevan minulle suunnattuja ne sitten järjestyksen läpi, jos joku jää välistä, niin muistuttaako se sitten tämä va- vapakauppasopimus VTOssa yhdistää sen herran Bolvenin kysymykseen komissaari. Minä en tiedä, mikä VTOn kanta olisi, mitä tulee lentoliikenteen ottamiseen mukaan sen toimivaltaan. Nythän se ei ole siinä ja varmaankaan olisi mitään vaikeuksia ottaa sitten ilmaliikenne mukaan näihin neuvotteluihin vaikkapa vapaakauppajärjestelyissä Yhdysvaltain kanssa. Meillä on tällainen y- yhteinen komitea jo sitten olemassa tätä, näitä se, sopimuksia miettimässä, jos otetaan sitten tämä VTOn toimivaltuudet käsittelyyn tässä pitkällä aikavälillä varmaankin siinä, sillä saattaa sitten olla tätä, tätä valtuutta sitten kaiken kattavammin ilmailuliikenne mukaan lukien. Päin, kun sitä ei ole, voitaisiin puhua muustakin kuin äh, tällaista äh, turvallisuus- ja muissa kysymyksistä. Ja voisi sitten laajentaa tätä toimivaltaansa sitten myöskin näihin äh, lentoliikenteen teknisiin järjestelyihin. Ja sitten hyvin kommentit vielä. Minulle tämä nyt ei ole niin suuri juttu siitä, onko tämä positiivinen vai negatiivinen. Enemmänkin kysymys on siitä, onko se realistista, mitä nämä sopimukset ovat tuoneet mukanaan. Ja minun ongelmani on enemmänkin se, että ehkä halutaan esitellä ne hyvinkin positiivisena, kun on tehty tällainen bilateraalinen sopimus kolmannen maan kanssa. Meidän pitää tehdä tarkka markkina-analyysi, tilastoanalyysi, miltä näyttää valvonta ja omistajuus ja neljäs ja viides vapaus ja millä tavalla EU sitten toimii. Lähdetäänkö tässä laajentamaan näitä sopimuksia kolmansiin maihin ja sitä kautta tuodaan etuja Euroopan teollisuudelle, mutta näin ei aina tehdä. Ja jos johtopäätöksenä tehdään se, että tämä on positiivista, niin sekin on totta. Ei se välttämättä ainakaan ole negatiivista. Mitä tulee alliansseihin, toki allianssin sisällä puhutaan aina kaupasta. Nämä ovat kaupallisia sopimuksia, jotka sekä tällä puolella että Atlantin toisella puolella ovat kilpailusääntöjen alaisia mutta tätä kautta markkinat voidaan toteuttaa ainakin optimaalisesti ja maksimaalisesti. Eivät ähm, allianssit nyt poliittisella tasolla äh, välttämättä äh, ole hyödyllisiä, jos ajatellaan esimerkiksi päästökauppajärjestelmää, koska tällä hetkellä nämä allianssit ovat puhtaasti kaupallisia. Ajattelen tässä enemmänkin sitten tällaisia liittoja, kuten meidän liittomme tai Washingtonissa oleva. Siellä käytetään, käsitellään enemmän tällaisia poliittisia asioita. Allianssissa pyritään vain eh, maksimoimaan voitot. Agreement. Uh, to be frank. Uh, Meisnerin uh, kysymyksiin, uh, niin suoraan sanottuna, mi, tämä varmaankin kääntyy sillä sellaisten räätälöityjen sopimusten suuntaan, kun puhutaan näistä sopimusjärjestelyistä. Nyt kun me puhumme sitten ei-eurooppalaisten maiden kanssa neuvotteluista, mutta kyllä pitäisi olla vähän enemmän luovuutta näissä neuvotteluissa silloin, kun olemme val- ryhdymme neuvottelemaan liikennöintioikeuksista. Jotkut äh, täällä äh, äh, edustajat viittasivat näihin työsuorakysymyksiin, pitäisikö ne ottaa mukaan sitten ympäristökysymykset ja näin poispäin. Meillä on jo paljon sellaisia sopimuksia, missä ovat turvallisuus, työsuojelu ja matkustajien oikeudet kiinteinä elementteinä. Eli siis kyllä tällaiset räätälöidyt ratkaisut meitä kiinnostavat enemmän kuin tällaiset yleispätävät jatkossa. Ei tällainen yhden sopimus ole niinkään kiinnostunut, mitä Foster totesi, eh, edustaja Foster, näistä eh, eh, BRIC-maista. Meillä on Moldova, Azerbaidžan, koko joukko maita. Heillä kaikilla on omat erityispiirteensä. Jotkut ovat siedettäviä, toiset eivät ollenkaan niin hyviä nämä järjestelmät. Meidän täytyy hyvin perusteellisesti ensin analysoida tämän tilanteen, tilanteen ennen kuin lähdemme sitä omaan neuvottelu taktiikkaamme sopeltamaan. Mitä puheenjohtaja totesi että äh, palvelujen heikentämiseen, siinä me keskusjärjestönä emme juurikaan paljon mitään voi tehdä. Mutta kannattaa varmaan ottaa nämä asiat huolenaiheet ottaa esille sitten nimenomaisten näiden lentoyhtiöiden kanssa. Minulla ei ole valtuuksia tätä asiaa sen lähemmin puida. Mrs. Foster. Kiitos ja Foster vielä. I hope you'll forgive me. Sallin, että, tästä sanon jotain. Tämä kommenteera Probstilla ja hänen kollegansa, että minä menetän elämänhaluni, niin kun esitän kysymyksiä näistä sopimuksista. Kaikki näitä, tätä negatiivisuutta, kaikki näitä ongelmia. Haluaisimme tietää, missä mennään Kiinan ja Venäjän suhteen. En halua yksityiskohtia. Puhutteko heidän kanssaan? Se olisi vastaus. Ja sanotte, että Amerikka liittyy lentäjien. Ei se nyt liittyy vain lentäjien. Jos te hyväksytte sen kannan, että tämä liittyy vain lentäjien. Ei se näin ole. Tämä liittyy kongressiin ja näihin oma lehmä ojassa kysymyksiin. Ja sitten tässä on jonkinlainen valtakampailu. teistä siellä ja tekee Move tuolla. Olen iloinen koskaan johda eurooppalaista lentoyhtiötä, koska päivän keskustelun jälkeen olisi vähän luottamusta siihen, mitä te teette. Olen tästä valiokunnasta ehdotan, että saisitte oman haltuun. Ei minua kiinnosta, oletteko te samaa mieltä tai eri mieltä DG Movin kuljetuspaasasta kanssa. Minä haluan, että keskustelette keskenään ratkaisten osan ongelmia. Kun tulette tänne valiokuntaan, saatte pari tuntia, joka puheenjohtaja antaa raportoida meille, että tulette tänne jollekin rako- rakentavan tiedon kanssa, joka on kattavaa, ja tämä me analysoida myönteisessä hengessä. Mitä aiotte tehdä päästäkseen eteenpäin? Vaikeuksia on, ymmärrän sen. Mutta mitä te nyt aiotte tehdä? Se oli meidän näkökohtani. Kiitos puheenjohtaja. Taisi olla työjärjestyspuheenvuoro tuo. En tokko kukaan sen kummemmin halua reagoida tähän enää. Ei. Mutta kyllä hyväksyn tähän von, von, von Scheinerin pointin siltä osin. Eli että minun kokemukseni kongressista on, että he ovat siinä siellä omien liittojensa helmoissa tiukasti onko se kysymys äänestyksestä tai muusta, se on ihan realismia. No niin, hyvä. Haluaisin nyt sitten eh, kiittää kaik- koko kolmikkoa teidän kommenteistanne ja osallistumisestanne tänään. Ja kiitokset eh, jäsenille. Eh, jäsen, kolmelta sitten matkailutyöryhmä toimintaohjelma. Nähdään silloin. Kiitos.